Well, good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, naiset ja herrat. Aloitamme kokouksemme. Ensin tulkit lukevat lausuntonsa ja sitten aloitamme työmme, joten nyt on tulkien vuoro. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtuen tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti kello 12.30. Reason more to start our meeting. We've already... Vielä äh, suurempi syy sille, että meidän pitäisi aloittaa ajoissa. Olemme jo vähän myöhässä. Haluaisin kutsua äh, taksevaliokunnan jäsenet, vierailevat puhujat ja kuulijat tähän kokoukseen ja julkisen kuulemiseen. Tämän työryhmäkokouksen jälkeen, jonka valiokunta piti järjestämä nyt kokouksen eh, kuulemisen, joka käsittelee eh, sitä, mitä on opittu paratiisipapereista. Meillä on kaksi paneelia. Ensimmäisessä käsitellään sitä, onko paratiisipaperissa eh, porsaan reikiä, tai osoittavatko ne porsaanreikiä Euroopan verotuslainsäädännössä. Meillä on herra Arhim Pros OECDstä, eh, Juliet Garside, joka on Guardian-lehdestä ja ICIJ-konsortiosta, eh, ja eh, rova Lucia Rosel Flores, joka on Koffers-verkostosta. Heidät on kutsuttu tänne kertomaan näkemyksistään valiokunnalle. Tervetuloa. Nyt jos puhutaan ICJstä ja toimittajista yleensä, haluaisin eh, kiittää niistä ponnisteluista, eh, jatkuvista ponnisteluista, joita TT, eh, Uusi paljastus tehtiin Panama-papereiden suhteen. Toinen paneeli käsittelee kuulemista monikansallisten yhtiöiden kanssa, jotka liittyvät äh, aggressiiviseen verosuunnitteluun. Kaksi äh, monikansallista yhtiötä, McDonald's ja Nike, tulevat keskustelemaan valiokunnan kanssa. Myös Apple kutsuttiin tähän kokouksiin, mutta he äh, sanoivat, että he eivät voi tulla paikalle johtuen tukiin liittyvästä tapauksesta komission kanssa. Valiokunta tulee tapaamaan Applen Washington DC:ssä heinäkuussa valiokunnan matkan yhteydessä. Apple on myös suostunut osallistumaan julkiseen kuulemiseen, kunhan riita-asia on käsitelty tuomioistuimessa. Kering ei hyväksynyt kutsuamme, koska heidän toimitusjohtajansa ei voinut tulla tämänpäiväiseen kokoukseen, eivätkä he voineet tarjota meille ketään korvaavaa henkilöä. Poliittisten ryhmien koordinaattorit päättävät maanantaina, miten he tulevat asiaa käsittelemään. Voidaanko Kering-yhtymälle antaa joku toinen päivämäärä? Appleby, Baker McKenzie kutsuttiin myös tähän kuulemiseen, mutta he kieltäytyivät kutsustamme. Heillä oli tekosyynä luottamuksellisuus, vaikka minä vahvistin, että valiokunta ei ollut kiinnostunut yksityisistä asiakkaista ja että he saattoivat aina pysyä hiljaa, jos he tunsivat, etteivät pystyisi vastaamaan johonkin tiettyyn kysymykseen. Koordinaattorit tulevat keskustelemaan äh, mahdollisista seurantatoimista ensi maanantaina. Valiokunnan nimissä mielestäni ei ole hyväksyttävää, että yritys kieltäytyy esiintymästä sellaisen valiokunnan edessä, jonka Euroopan parlamentti on asettanut. Jos äh, avoimuus julkisuudessa pitäisi olla jokaisen yrityksen ydinarvo ja siksi arvostan, että Nike ja McDonald's ovat tänään paikalla. Jos kieltäytyy, osa, kun kieltäytyy osallistumasta kuulemiseen, niin se tarkoittaa, että Appleby ja McKenzie eivät halua kommentoida näitä artikkeleja, joita on kirjoitettu paratiisipaperien julkaisun jälkeen. Ja hiljaisuus jättää tilaa erilaisille pohdinnoille. Heidän poissaolonsa tänään ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he olisivat poissa tästä keskustelusta. Mielipiteen vaihto ensimmäisessä paneelissa, erityisesti yhden toimittajan kanssa, joka puhu, kirjoitti näistä paratiisipapereista, voi, niissä voidaan myös keskittyä näihin yrityksiin. Kirjallisia kysymyksiä on lähetetty panelisteille ja jotain vastauksia ei vielä saatu, ne saattavat tulla. Kirjalliset vastaukset, jotka saatiin, on lähetetty kaikille jäsenille ja ne myös julkaistaan valiokuntamme sivuilla kuulemisen jälkeen. Nyt haluaisin esitellä ensimmäisen paneelin puhujat, herra Achim Pros, joka on kansainvälisen yhteistyön työn ja verohallintoyksikön johtaja OECDssä ja Rova Juliet Garside, joka on Guardianista. Hän on toimittaja paratiisipapereista ja sitten edustaja Rova Lucia E. Rossell, joka tutkii veropetoksia. Alankomaissa tutkija jokaisella on mahdollisuus puhua ja sen jälkeen meillä on keskustelu valiokunnan jäsenten kanssa. Herra Pros. Kiitos. Mm, kiitos kutsusta. Pahoittelut, että en pystynyt vastaamaan näihin kysymyksiin kirjallisesti. Vastaan näihin parhaani mukaan viiden minuutin aikana. On neljä kohtaa, joista haluan puhua. Ne ovat myös näissä kysymyksissä. Yritysverotus, missä mennään, minne, mikä on tilanne ja minne tulot siirtyvät. Sitten verpojen rapautuminen, voiton siirrot on asioita, joita tulee korjata. Aggressiivinen verosuunnittelu, ver, vertailu OECD ja EU-listojen välillä, minkä näköisiä rikkomuksia tapahtuu. Ja sitten viimeinen asia viiden minuutin aikana, mikäli minä ennätän, kysymys mitä on tehtävällä Euroopan tasolla paratiisipaperien, Panama-paperien jälkeen. Minä keskityn näihin paratiisipapereihin. Muutamia lukuja näin alkuun. Mitä mm, tarkoittaa se, että yritysten tulovero on vähentynyt viime vuosina aikana. Mikäli katsoo lukuja, niin nämä OECD-luvut ovat laskeneet 32 23 vuodesta 2002 vuoteen 2017 merkittävä putoaminen. Tämä oli nähtävissä kriisin aikana, sitten tämä tasantui tämä tahti ja nyt on uusi merkittävä pudotus tapahtunut. Tämä tapahtui suurissa maissa, Ranskassa ja Yhdysvallassa. Kyseessä ei ole ainoastaan pientien talouksien ongelma, vaan tämä, tätä tapahtuu linjan. Mikäli katsoo tilannetta, tällä hetkellä on 22 OECD-maata, joilla on öö, yhdistetty CIT-tasoa eli yritysten tuloverotaso, joka on 21. Saman aikaan tuloveroprosentti suhteessa BKT on melko vakaa. Vaikka nämä tuloverotasot alenevat, niin suhteessa BKT tässä ollaan samalla tasolla. Ja tässä nyt taloustieteilijät pyrkivät katsomaan, miten tämä yritystulovero paradoksi, mitä se tarkoittaa ja miten se ratkaistaan on muutamia maita, joissa tarvitaan tuloveroja merkittävänä osana BKT. Monissa maissa on sanottu, miksi pitäisi huolehtia verovarapautumisesta, rapautumisesta voiton siirrosta, mutta joissain maissa tämä on merkittävässä roolissa osana BKT. Veropohjan rapautumista ja voiton siirtoja tähden niin menetään noin 10 prosenttia – ja jos kaikki yhdistää, niin tässä on 2,4 biljoonaa. Kehittyvissä maissa yritykset ovat enemmän riippuvaisia yritysten tuloverosta, joten tämä osuu vahvemmin kehittyviin maihin kuin OECD-maiden talouksiin. Tässä on tilanne, missä mennään yritysten tuloveron suhteen. Toinen kysymys, missä mennään veropohjan rapautumisen voiton siirtyneen eli BEPSin kanssa? Pitäisikö tehdä jotain muuta? tässä äh, katsomatta 15 toimintakohtaa, niin BEPS oli ajettu, sen ajatuksena oli, että vältetään verosuunnittelu avoimuuden puuteen takia toinen perustelujen ilman perusteluja ja lisäksi haluttiin välttää nämä porsaan reijät kahden maan välillä. Tässä on kehitytty merkittävästi tämän tilanteen kanssa. Tässä voitaisiin tutkia näitä eri verotasoja, veroprosentteja, mutta siitä ei ole kyse BEPSissä. Mikäli haluaa toimia matalaveroisessa ympäristössä, niin sitten kaikki saavat tämän tietää CBCn kautta. Nyt on vielä hieman aikaista arvioida tätä, koska tämä BEPSin täytäntöönpanovaihe on käynnissä. Maakohtaiset kertomukset vaihdetaan kaikkien OECD-maiden välillä ja G20-maiden välillä kesäkuussa ensimmäistä kertaa, joten nyt veroviranomaiset ensimmäistä kertaa pääsevät käsiksi näihin tietoihin, niiden tulee työstää nämä, joten tämä tulos on hieman häilyvä vielä. Mutta on kysytty, onko kysytty tarpeeksi, pitäisikö kysyä näistä veroprosenteista, onko rajoituksia Euroopassa sen jälkeen, kun tähän, tämä on aloitettu, onko CFC-sääntöjen suhteen esimerkiksi ongelmia, ovatko ne ristiriidassa vapauksien kanssa, niin tässä on kyllä keskustelu käynnissä ja miten nämä eri kustannukset sitten tasaantuvat pidemmällä aikavälillä. Tässä mennään BEPSin kanssa ja tähän tilanne jäi. Sitten vielä pikainen sananen OECD ja EU-listoista. OECD G20-listausprosessi. Me haluamme panostaa avoimuuteen. Listoja on olemassa G20-maille. EU-lähestymistapa on laaja-alaisempi. He myös tarttuvat niihin tietoihin, joita me käsittelemme BEPSissä, mm, jota me emme siis tee, kun me katsomme OECDssä tapahtuvia haitallisia verokäytäntöjä, me katsomme kaikkia maita, tässä ei tehdä eroja jäsenvaltioiden ja ei-jäsenvaltioiden välille, joten me myös katsomme, että Ranskalla on patenttijärjestelmä, joka ei ole standardin mukainen, ja minä en puhu tästä enempää. Eräs asia, josta voisimme keskustella, on se, mitä on edelleen tehtävissä paratiisipapereiden jälkeen, ja sen jälkeen minä päätän puheenvuoroni. Avoimuuden suhteen on erittäin paljon ongelmia, avoimuutta voidaan parantaa. On kes- puhuttu siitä, että kuka hyötyy todellisesta omistamisesta. OECD ja EUssa on nämä tietojen välittämis viranom- velvoite, veroneuvotietoita näitä tietoja antamaan veroviranomaisille ja voisi kyse siitä, pitäisi tämä pitää myös alv regimien suhteen. Paljon on siis keskusteltava. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Good morning, thanks. Hyvää huomenta. Kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin kokoukseen. Minut pyydettiin tänään paikalle, koska johdin Guardian-lehdessä raportointi, joka liittyy paratiisin papereisiin. Sitä ennen tarkastelin Panama-papereita. Olen mukana myöskin Daphne-hankkeessa – sen tarkoituksen jatkaa sitä työtä, jota maltalainen lehtimies Daphne Caruana teki. Joten tämän, se, mitä tänään kerron, liittyen kolmeen tutkimukseen. Ensinnäkin juridisesti vaikea tilanne, joka journalistilla on, jotka tekevät tällaista tutkimustyötä, tutkiva journalismia. Ja henkilöt ja yritykset, jotka ovat mukana – paratiisin paperissa, kuten Appleby, olisi ollut kuulla heidänkin kantansa. Minulta kysyttiin, kuinka arvioin sitä tapailla EU suille lehtimiehiä tai journalisteja, jotka ovat kertoneet aggressiivisesta verosuunnittelusta ja tämän tyyppisistä ilmiöistä, kuten veron kierrosta. Ihmiset voivat olla erittäin haavoittavaisia, mikäli ryhtyvät tutkimaan journalismiin. Heitä uhataan eri tavoin, mukaan luottuna heitä uhataan oikeusjutuilla. Ja traagista kyllä, tämä maltalainen erittäin urhea journalisti tapettiin viime vuonna. Kokemuksemme Guardianissa on se, että ennen kuin julkaisemme mitään, pyydämme ihmisiltä kommentteja. Joskus meitä uhataan tuossa vaiheessa oikeusjutulla. Suorastaan usein uhataan. Yhdessä kuningaskunnassa voidaan jo ennen asian julkaisua viedä juttu oikeuteen ja estää sen oikaiseminen ja uhataan oikeusjutulla. Yhdessä kuningaskunnassa me olemme haavoittavaisempia tässä suhteessa kuin meillä muulla lainkäyttöalueella, Ranskan, Saksan tai Italian kollegat ovat saaneet myöskin samantyyppisiä kirjeitä, joita on lähetetty. Voin ottaa pari esimerkkiä niistä uhkauksista, jotka ovat kohdistuneet Guardian-lehten. Yksi yritys, jonka tiedot julkivat vuotivat Paradisen paperin yhteydessä, Pariisin paperin yhteydessä on Appleby, hyvin tuntemainen nimi. He eivät toimi yhdistyneen kuningastuunnasta käsin. Heillä on suuri toimisto Permuudella ja toinen Mansaarella. Ja itse asiassa Jerseyn saarella on myös sen johtaja. Tieto, jonka saimme, tuli Süddeutsche Zeitungilta. Tieto oli Washingtonissa sijaitsevan tutkivan journalismin kansainvälisen yhteenliittymän hallussa. Ja BBC Lontoossa ja Guardian joutuivat sitten Abrabin uhkaamiksi tuotiin oikeusjutulla. He halusivat vahingon korvauksia, tai pikemminkin halusivat, että kaikki tiedot toimitetaan takaisin paradiisin paperista. Vaikka monet muutkin ovat kirjoittaneet samasta asiasta, ketään muuta ei uhattu oikeusjutulla, tai Apple ei uhannut ketään muuta. Ja oma pääministerinkin painosti meitä antamaan materiaan takaisin. Teresa May nousi seisomaan parlamentissa ja vaati, että annamme nämä tiedot laivailmalta viranomaisille. Voitte varmaan kuvitella, millainen täl- vaikutus tällä olisi ollut muihin väärinkäytösten paljastajiin. He olisivat kavahtaneet. En usko, että hän pyysi tätä tietoa siksi, että maani verotarkastajat olisivat voineet viedä syylliset tilille teostaan Uskon, että pääministeri olisi vain pelotella Guardiania koska hän ei halusi julkaisi näitä tietoja, koska tämä oli poliittisesti hänelle epämukavaa ja myöskin epämukavaa niille, jotka olivat lahjoittaneet rahaa hänen puolueelleen. Ja myöskin suhteista Ison-Britannian ja monien sen entisten siirtomaiden kanssa, joissa näitä yrityksiä toimii, jotka paljastuivat paratiisipapereissa. Tämä siis marraskuussa. Me pistimme ankarasti vastaan ja suihilimme lähteitämme. Emme tuovuttaneet tätä materiaalia ja jatkoimme raportointia. BBC ja Guardian ovat nyt sopineet asian Applebin kanssa. Ja se suojelee meidän lehtimiehemme ja heidän oikeuttaan raportoida jatkossakin. Mikäli väärinkäytösten paljastajat tulevat Guardianin tykö ja haluavat antaa tietoa, heidän täytyy olla tietoisia tai varmoja siitä, että he eivät ole uhattuina tai vaarassa. Me tulemme aina taistelemaan lähdesuojan puolesta paratiisin paperin liittyvät tiedot. Tai pikemminkin, miksi sitten hyökättiin BBCin ja Guardianin kimppuun? Miksi Apple, Appleby uhkaili meitä? Kaksi syytä. Guardian ja BBC raportoivat englanniksi, eikä meillä ole minkäänlaista maksumuuria, joten meidän raportointimme saa kaikkein suurimmat y- yleisöt myöskin. Kun he yrittivät hiljentää meidät, he halusivat vaimenta kaikki voimakkaimmat äänet. En voi sille mitään. Yhden kuningaskunnassa Lehden täytyy todistaa, että se mitä lehti kirjoittaa on paikkansa pitävää kunnianloukkauslainsäädäntö on erittäin tiukkaa, mutta muissa maissa, kuten Ranskassa, tilanne toisinpäin vastoin. Kunnianloukkauskanteen kanteen esittäjän täytyy todistaa, että juttu oli paikkansa pitämätön. Yhdysvalloissa puolestaan on oikeus vapaaseen sanaan, mutta mikäli uhkailun avulla vapaa sana voi tukahduttaa, niin ei sitten mitään apua. Monet ihmiset, joista olemme kirjoittaneet, ovat toimineet maissa, joissa korruptio on sisäsyntyistä. Venäjältä, Ukrainalta, Libyasta, Aserbaissa, Kiinasta tulevat henkilöt ovat ostaneet osuuksia tai omaisuutta Euroopassa, varsinkin Britanniasta. Heillä on siellä omaisuutta, heidän lapsensa käydä siellä koulussa, heillä on viisumi, heillä on lupa asua siellä. He voivat käyttää hyväkseen kaiken tyyppisiä verohelpotuksia ja välttyä veroilta. Ja mikäli ja he uhkaavat paljastua mitä heidän kepulikonstinsa, niin he menevät heti lakimiehelle. Meillä on erittäin vahva lehti, meillä on loistavat lakimiehet, mutta, ja meitä tällainen ei pelota, mutta tämä pelottelee kyllä pienempiä tiedotusvälineitä ja freelancer-toimittajia. Muutama nimi jatkuvasti tässä tulee esiin näissä uhkailuissa Shillings ja toinen Miss Kondereja. Nämä ovat ne lakitoimistot, jotka usein uhkailet ihmisiä. Henley oli myynyt passeja, Maltan passeja tarpeeksi rikkaille henkilöille. Daphne kirjoitti tästä. Häntä uhattiin. Viskon uhkasi asiakkaansa nimissä häntä oikeusjutulla ei Maltalla, vaan ystävänsä kuningaskunnassa. Ja tällaisen oikeusjutun kustannukset olisivat tuhonneet hänet taloudellisesti. Samat juttu angolalaisen raporttorin Rafael Marquez Markesin yhteydessä. Hän sai Schillingsiltä kirjeen ja sanottiin, että heillä oli oikeus nostaa oikeusjuttu häntä vastaan missä tahansa maassa. Hän oli kirjoittanut siitä, kuinka Angolan valtion kassasta oli ryövätty rahaa. Hän oli erittäin yllättynyt kuullessaan, että brittiläinen lakifirma uhkasi häntä lakijutulla. Hän ei ole Brittilän, Ison-Britannian kansalainen, koska hän asuu Britanniassa, joten hän ihmetteli, miksi englantilainen lakifirma aikoo viedä oikeuteen. Ja juuri tämä kunnianloukkaus syyte turismi tässä tulee mieleen. Iso-britannialaisten yritysten ei pitäisi voida uhata ulkomailla toimivia lehtimiehiä oikeusjutulla Isossa Britanniassa. Vaikuttaa siltä, että on täysin väärin, että he voivat uhkailla ison britannian oikeuden viemisellä EUn lain valossa tämä on mahdollista, mutta tämä on suorastaan pelottelu. Ehkä tätä lakia pitäisi nyt muuttaa. Ehkä me pitäisi ottaa käyttöön jonkinlainen anti-slap-lainsäädäntö myöskin Euroopassa, eli tämmöiset strategiset lakijutut, oikeusjutut kieltävä lainsäädäntö, jolla estetään ihmisten tukahduttaminen uhkaamalla lakijutuilla. Tämä, tällainen johtaa vain siihen, että ihmiset pakotetaan kalliisiin oikeusjuttuihin tämän tällä tavalla heidät vaiennetaan. Amerikassa on vahva tämän ilmiön estävä lainsäädäntö. Euroopan unioni voisi kenties pohtia sitä, että tällä pitää se meilläkin, koska muuten ihmiset, jotka taistavat rahanpesua ja korvatetta vastaan, ovat uhattuina eikä ole mitään keinoa puolustautua. Kiitoksia. Arvostan todella kovasti tutkivien toimittajien työtä ja tämä valiokunta ja tämä parlamentti tulee aina olemaan heidän tukenaan. Se edistää avoimuutta ja julkista etua. ja Seuraavaksi Rova Lucia Rossell Flores, teillä on puheenvuoro. Sorry. Uh, yeah, I said before, my name is Lucia Rossell. I'm... Kuten sanoin aikaisemmin, olen Lucia Rossell, Uh, olen tutkija, uh, tohtori tutkija Roshid Ungan alaisena. Hän äh, johtaa tätä Koffers-hanketta, jossa äh, torjutaan äh, veropetoksia. Minä käsittelen vero ähm, petoksia, veron kiertoa ja rahan pesua ja päätehtäväni Koffers-hankkeessa on nämä näiden vaikutukset. Haluaisin käsitellä tässä alussa Koffers-hanketta, mitä meidän menetelmämme on ja miten paratiisin paperin avulla voimme tehdä tätä, miksi haluamme enemmän avoimuutta. Viimeisen kuuden vuoden aikana Euroopan unioni on kohdannut epäreiluutta, oli kyse sitten sukupuolesta tai sukupolvesta, hyvinvoinnista, liikkuvuudesta ja mahdollisuudesta. Tuloon epätasa-arvo voidaan palauttaa regressiivisin verojärjestelmin, jotka verottavat enemmän työtä ja kulutusta kuin pääomaa. Pääsy tälle on pääoman kansainvälinen liikkuvuus ja veroparatiisien salassapito-oikeudet. EU ja jäsenvaltiot eivät ole ole hitaita, vaan ne ovat nopeuttaneet toimintaansa näitä ähm, veroparatiiseja vastaan. Nämä innovaatiot ovat muutos äh, EUn verotusjärjestelmässä ja nyt meillä on uusi puitteisto, jotta voimme ymmärtää paremmin tämänhetkistä tilannetta. Katsomme sekä niitä, joita säännellään, että sääntelijä. Me arvioimme tätä sääntelyn innovaatiota ja tunnistamme parannuksia. Meidän tehtävämme on tunnistaa puutteita ja mahdollisuuksia verolainsäädännön parantamiseksi, samoin kuin verohallinnon e, parantamiseksi EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Meidän tehtävämme on arvioida e, uusien välineiden hyödyllisyyttä e, veropetosten torjunnassa, esimerkiksi automaattinen tiedonvaihto, maakohtainen raportointi, OECDn BEPS, nämä esimerkkinä. Me haluamme lisätä empiiristä todistusaineistoa nyt jo kärjistettyyn keskusteluun, mutta jotta meillä olisi tätä empiiristä tietoa, me tarvitsemme lisää taustatietoa. Me haluamme ymmärtää menneisyyden virheistä ja luoda tällainen alusta tulevaisuudelle ja tälle hetkelle. Tämä käsittelee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 Minun on tässä sanottava, että minä en ymmärrä tätä edes englanniksi. Tämä ei liity mitenkään todellisuuteen. I can understand very well, but please... Uh... Voimme ymmärtää teitä oikein hyvin, mutta voisitteko puhua hiukan hitaammin tulkkauksen takia? Kiitos ja muille sitten, että puhutaan vain silloin, kun teillä on puheenvuoro. Yksi pää Tavoitteemme on katsoa äh, verojärjestelmäämme, veroekojärjestelmää. Haluamme katsoa, miten eri toimijat, äh, äh, veroasiantuntijat, tilintarkastajat, muut haluavat pysyä hengissä tässä uudessa järjestelmässä. Haluamme katsoa, millaisia vastauksia nämä toimijat antavat ja millainen vaikutus tällä on uuteen sääntelyympäristöön ja tässä sääntelyympäristössä tulee olemaan myös porsaareikiä ja meidän täytyy sopeutua näihin uuteen sääntelyyn. Kun on kyse paratiisipapereista, ne antavat erittäin tärkeää empiiristä todistusaineistoa asiasta, joka oli jo tunnettu tutkimuksissa veroparatiisit olivat jo aihe, mutta teoria ei ole mitään ilman todistusaineistoa ja paratiisipaperit tarjoavat todistusaineistoa ja ne ovat tietenkin äh, veroparatiisit ja haitallisen verosuunnittelun nostaneet äh, julkisen mielenkiinnon keskiöön ja tämä lisää avoimuutta. Uskomme myös, että paratiisin paperit ovat äh, osoittaneet, että veroparatiisiin investoinnit eivät ole pelkästään yritysten toimintaa, vaan myös yksilöiden toimista ja myös tutkimuksen kannalta tämä on tärkeää, koska me tutkimme myös vero, rahanpesua. Koffersille partisipaperit ovat tärkeää tietoa, jota voidaan käyttää eh, empiirisen tiedon lisäämiseen hankkeemme jäsenet ja muut eh, tutkijat ja aktivistit ovat sanoneet, että avoimuus on ainoa tapa eh, vero, petosten torjumisen ja paratiisin paperit tarjoavat tätä avoimuutta, mutta tämä ei riitä, jotta voisimme todella torjua veropetoksia ja voimaannuttaa säätelijöitä. Meidän on pakotettava avoimuuteen mm, sääntöjen kautta. Meidän on tiedettävä, missä nämä rahat ovat ja kenelle ne kuuluvat. Ask in slots. Kiitoksia. Nyt alkaa keskustelu. Kysymyksiä äh, esitetään viiden minuutin sloteissa. Kysymys saa olla maksimissaan minuutin pitoinen ja loput neljä minuuttia on vastausta varten. Jos on vielä aikaa, niin sitten jäsen saa esittää äh, lisäkysymyksen, mutta äh, tämä viiden minuutin slotti ei sitä kautta pitene. Nyt EPPstä. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia, kiitos kaikille vieraille, että saapuivat tänne. me melko laaja-alaisesti. Me keskitymme suuriin yrityksiin, rahanpesuun, vastaisiin toimiin. Puhumme myös arvonlisäveropetoksista. On eräs kohta, jota ei käsitelty kovinkaan laaja-alaisesti, ja kyse on siitä, että verotetaan varakkaita yksilöitä ja minä tässä olen pohdiskellut, minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin tiedetään, että poliittiset ja sosiaaliset kustannukset siitä, että erittäin rikkaat ihmiset saavat erittäin pienen verotason, niin tämä vaikutus on verotuksella merkittävä. Se rapauttaa tulonjakoa ja se aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä ihmisissä. Minä olisin kysyä Kofers-hankkeelta ja OECDltä, että Eikö kyseessä ole myöskin taloudellinen asia, eikä ainoastaan poliittis-sosiaalinen asia? Ja sitten samalle vieraille seuraava kysymys. Yksilön verotus ja tässä käytetään hyväksi näitä yritysrakenteita. Onko mitään lainsäädäntötoimenpiteitä, joita pitäisi suunnitella mikäli ollaan sitä mieltä, että tässä on sellainen asia, jota tulisi muuttaa viimeisin, mutta ei vähäisin kysymys. Tämä on osoitettu ennen kaikkea OECDlle, kuinka te koette hallitusten verostrategiat rikkaita ihmisiä kohtaan, jotka eivät saa niinkään tuloja, vaan pääomatuloja, yritysten osinkoja, vuokratuloja ja niin poispäin. Olkaa hyvä. Tässä oli iso kysymys. Viiden minuutin vastausta silmällä pitäen, vastausakka silmällä pitäen. <laughs> Teillä on vain neljä minuuttia. No oikeastaan vain kolme. Voiko tästä neuvotella? No muutama pohdinta. Ensin niin uskon, että avoimuus on suuren luokan kysymys. Se voidaan jakaa usean komponenttiin, mutta se on erittäin tärkeää. Mikä tarkastaa esimerkiksi Panaman papereita? Mikäli yhteiset raportointistandardit olisivat olleet jo käytössä, monet näistä asioista olisivat jääneet tapahtumatta. Poliittiset päättäjät, mukaan luettuna Euroopan päättäjät, jotka ovat etupäässä, etunenässä olleet vaatimassa sitä, että pankkitileistä annetaan tietoja, niin eh, nyt eh, tämä on johtanut, tämän, näiden lainsäätien työ on johtanut siihen, että Panama jopa joutuu toimittamaan tiedot tileistä, jotka siellä pidetään mukaan luettuna sellaiset tilit, jotka ovat yksittäisten henkilöiden omistamia, nyt niistäkin täytyy raportoida. Onko nyt sitten työn loppuun saatettu? Ei, koska nyt meidän täytyy myöskin varmistaa, että tämä käytännössä myöskin toteutuu täysimittaisesti, ei pelkästään kirjaimen mukaisesti, vaan myöskin hengen mukaisesti. Siksi me siis OECD ja EU, olemme ottaneet kään, sääntöjä käyttöön niiden varalta, jotka haluavat kiertää sääntöjä, eli pakolliset ilmoitussäännöt ja niin poispäin. Lisätyötä voidaan vielä tehdä sen varmistamiseksi, että ne, joiden kuuluu tietää asioista, myöskin tietävät, mitä on meneillään. Uskon, että tämä on ensimmäinen vastaukseni avoimuuteen. Entä sitten tosiasiallinen omistaja? Sen varmistaminen, että tieto ylipäänsä on olemassa, niitä sen voi saada työ, jota me teemme maailmanlaisella näyttämällä, se työtä EU tekee, pyrkii parantamaan tiedonsaantia siitä, kuka tosiasiassa omistaa mitäkin ja kuinka tämä voidaan sähköisellä aikakaudella saada tämä tieto, mikä on rekisterit. Ja sitten se on kuitenkin paperilla ja sitten paperit ovat kellarissa ja niitä paperit joutuu sieltä kaivamaan päivät olkoina, kun ne että ei niin sellaisesta järjestelmästä ole paljon apua. Kun tarkastetaan paratensin papereita, siellä on jotakin seikat liitetään arvonlisäveroa. Nyt komissio on ryhtynyt aktiiviseksi, on ryhtynyt toimiin. Katsotaan myöskin, voidaanko tässä suhteessa parantaa erilaisten kepulikonstien suhteen avoimuutta. Nyt on vaikea erottaa pankkitiliä asuinpaikasta, mikäli säännökset täysimetässä pistetään täytäntöön, mutta maat nyt kilpailevat siitä, että kuka saa houkuteltua rikkaita asukkaita alueelleen eri järjestelyjen kautta, joten hyvin paljon voidaan vielä tietää tehdä, jotta voidaan ensinnäkin välttyä siltä, että tällaiset järjestelmät ovat mahdollisia, koska kyse ei ole pelkästään veroista, vaan kyse on myöskin tasa-arvoista ja siitä, että yhteiskunta yhteiskunnan piirissä on luottamusta siihen, että veroasiat ovat kunnossa. Joten meidän ei, ei pidä luovuttaa avoimuudesta. Meillä on sata maata mukana, kaikki eivät ole vielä mukana. Täytyy varmistaa, että kaikki pistetään täytäntöön, katsotaan missä on vielä puutteita ja katsotaan sitten, mihin toimiin täytyy vielä tehdä. Me olemme valmiita tiukentamaan sääntöjä, mikä sitä peräänkuulutetaan. Tämä meillä on aina osa ole, jossa täytyy katsoa, mitä seuraamuksia säännöstä on ollut. Täytyy katsoa myöskin niitä tilanteita, joiden kautta BEPS-kilpailussa ei mennä siihen, että kaikki vain madaltavat vaatimuksia, kun on kyse voiton siirrosta ja veropohjan rapautumisesta. Täytyy varmasti, maat voidaan voi kilpailla säännöllä tässä suhteessa. Sitten kun tiedetään, saadaan tietoa kaikista holding-järjestelyistä, sitten itse maa voi päättää, kuinka paljon halutaan verottaa pääomaa tai kuinka paljon täytyy verottaa työtä. Mutta mikäli tietoa ei ole, tämän hankala. Nyt luodaan sillä järjestelmällä tietoa niin että maat tämän tiedon perusteella voivat sitten päättää, kuinka he tarttuvat ne tarttua tähän ongelmaan. Kiitoksia. Tähän meni yli viisi minuuttia. Seuraava puhuja, mutta yritetään pitää kysymys minuutissa ja koko vastaus neljässä. Jeppe Kufood. Kiitos pahoittelut, että olen myös myöhässä. Minä luin nämä kirjalliset lausunnot, joten tiedän, mitä te sanoitte mm, alustuspuheenvuoroissa. Minun kommenttini kysymykseni on, mikäli katsotaan näitä paratiisipapereita, niin turhauttava tässä on se, että nämä ovat teknisesti katsottuna laillisia, mutta täysin moraalittomia ja niitä ei voida hyväksyä käytännössä. Käytetään porsaanreikiä ja ensimmäinen kysymykseni panelisteille on, mikä on näkemyksenne siihen, että julkiset maakohtaiset raportointivaatimukset, niin voisiko tämä olla kansainvälinen malli joka tekee verosuunnittelusta ja verosuunnittelusta huomattavasti vaikeamman monikansallisille yrityksille. Sitten Garsideille kysymys. Minä luin myös vastauksenne näihin kysymyksiin. Mikäli teidän pitäisi nostaa esiin, mitä EU voisi tehdä paremmin ilmiantajien suojelun suhteen ja tässä voisitte käyttää kokemustani toimittajana, mitä ei voi tehdä enemmän, niitä suojelan väärinkäytösten nimiantajia. Ja sitten luin tämän vastauksen koskien Applebeeta. Heillä ei ole niinkään paljon näitä verojärjestelyä, vaan siinä on muita yrityksiä. STM Fides, Aaron Banksin omistama. Hän rahoitti muun muassa Coburnin Brexitin, joten tämä yhteys suuryritysten, näiden eri järjestelyjä suorittavien yritysten välillä ja offshore-maailman välillä, niin olisiko mahdollista saada tämän tyyppisiä ihmisiä todistamaan valiokuntaan? Nämä järjestelijät, verojärjestelyt ja muut, niin näyttävät, tässä näitä olevan yhteys. Would you like or... No? Okay, so then uh, Mr. I think I'm, just going to take the first part of your... Minä vastaan vain tähän kysymykseen. ensimmäisen osaan ja te varmaan vastaatte toiseen osaan. Kysymys on, että paratiisin paperit osoittaa veronkiertorakenneita, jotka ovat eh, jotenkin eh, laillisuuden rajamailla. Ne eivät ole rikollisia, mutta ne ovat siinä rajoilla. Mitä me teemme tämän eh, suhteen ja julkinen mm, maankohtainen raportointi liittyy tähän kysymykseen. Jos katsotte näitä rakenteita, nämä rakenteet eivät jatkossa enää ole mahdollisia EU-ssa eikä laajemminkin. Yksi näistä rakenteista tämä hybridi, meillä on hybridisääntöjä, joita pannaan täyttäntöön EU-ssa ja laajemminkin Yhdysvalloissa uuden lainsäädännön kautta, joten on paljon tällaisia rakenteellisia elementtejä, joihin puutuimme. Ne ovat mahdollisia ja nämä vuodot osoittavat, kertovat menneisyydestä. Jos katsomme tulevaisuuden, niin monet näistä rakenteista puolesta eivät toimi enää. Toinen asia, maakohtainen raportointi. Maakohtaiset raportteja vaihdetaan tänä vuonna kesäkuussa ensimmäistä kertaa koko maailmassa käytännössä. Eli jos on Nike tai joku toinen suuri monikansallinen yhtiö, joka on Yhdysvalloissa, EU:ssa, Brasiliassa, Intiassa ja niin poispäin, niin se kotimaan vero hallinto näkee tämän maakohtaisen raportin. Jos on 120 maassa, niin 120 verohallinto ensimmäistä kertaa näkee kaiken. Ei vaan se, mitä tapahtuu edämaassa, vaan mitä tapahtuu muualla, mitä tapahtuu alhaisen verotason maissa, niin poispäin. Tämä on suuri muutos. Koneet, monikansalliset yhtiöt jo suunnittelevat uudenlaisia rakenteita, koska he eivät halua selittää vero hallinnoille sitä, miksi heillä on niin paljon yksiköitä näissä alhaisen verotason maissa. Joten käytännössä on tapahtunut jo muutosta. Ja sitten ihan lopuksi vielä tämä julkinen maakohtainen raportointi. Olemme keskustelleet tästä, eikä ole varmaan yllättävää, että sanon, että me OECDssä olemme vähän varautuneita julkisen maakohtaisen raportoinnin suhteen. Ei, koska vastustaisimme avoimuutta. Olemme kovasti edistäneet avoimuutta. On muutama tekninen ongelma. Yksi on se, että mitä meiltä pyydettiin OECDltä, äh, kun me suunnittelimme maakohtaisen raportoinnin, niin suunnittelimme sen verohallinnoille. Meillä on Ähm, tätä tarkoitetta varten me sen suunnittelimme ja sanoimme, että ei voi tehdä mitään nopeita johtopäätöksiä, koska ei tiedä. Jos tämä julkaistaan, niin silloin siirrytään nopeisiin johtopäätöksiin. Eli onko tämän tyyppinen raportointi sopiva tähän tavoitteeseen. Ja sitten on tämä potentiaalinen kaksinkertainen verotus, josta on nostettu esiin. Keskustelin tästä pitkään OECDstä, koska ihmiset olivat huolestuneita kaksinkertaista verotuksesta. Joku voisi jossain verohallinnossa käyttää tätä ja tehdä verosopeutuksen. Ei ole mitään sopimusta. Ja kolmanneksi on vähän huolta EUn ulkopuolella että meillä on jonkinlainen sopimus, että me kaikki vaihdamme ja me teimme sopimuksen. Olisimme halunneet toisenlaisen sopimuksen, mutta tämä on sopimus, joka on tehty ja tämä sopimus ei ole julkinen. Täytyy kysyä, että mitä vaikutusta tällä on kansainvälisesti. No, mutta Eurooppa on tietenkin suvereni, jos haluatte mennä eteenpäin, niin sitten voitte mennä eteenpäin. Nämä ovat vain minun pohdintojani. So you asked about whistleblower. Te kysyitte väärinkäytösten paljastajien suojelusta. EUn pitäisi olla lainsäädäntö, joka paremmin suojelisi heitä ja että he saisivat myöskin lainopillista apua, oikeusapua. Hiljattain tuli tapaus esiin. Joku tuli puhumaan minulle ja sanoi, että hänet pakotettiin siir- siirtämään suuria rahasumpia lentokoneen len, len, lentokoneessa maasta toiseen. Hän tiesi, että se mitä hän teki oli laitonta, mutta hän sai se työpaikkansa, mikä hän ei suostunut rahakuririksi. Guardianin lakimiehet eivät voi häntä auttaa kerran. Hänen pitäisi etsiä omat lakimiehensä. Tämä on vaikeuttaa juttujen kirjoittamista yhdessä kuningaskunnassa Applebin roolista vielä. Heillä oli myöskin toimintaa, jossa se toimii uskottuna miehenä tai välikäteenä samantyyppistä kuin Monseca-yritys. Tämä on vähän niin kuin salaista palvelua, jotta Apple B tarjoaisi asiakkailleen. Se ei pysty esimerkiksi yhtiöittämään pöytälaatikkoyrityksiä ja se antoi myöskin nimellisiä johtajia yritysten käyttöön ja myöskin näennäisiä omistajia ja myöskin yrityksen työntekijät toimivat nimen, yrityksen työntekijöiden nimenkirjoitusoikeus. Yritysten pankkitilintä pystyttiin salamaan, kuka oli pankkitilin todellinen omistaja. Tämän tyyppistä toimintaa se teki muutama vuosi sitten. Tuo osa yrityksestä myytiin pääoma bisneksestä harjoittavalle yritykselle Esteralle. Se edelleenkin toimii samalla, samoilla lainkäyttöalueilla. Suunnitelmana on lisätä yrityksen operaatiota siten, että se ostaa muita samantyyppisiä yrityksiä ja sen tulotaso kasvaa voimakkaasti. Mikä meillä on tämän tyyppisiä yrityksiä, niin eh, he ottavat yhä enemmän asiaa, saavat yhä enemmän asiakkaita, niin silloin due diligence-säännösten noudattaminen on tässä merkittävä ongelma. Esimerkiksi SND Fidex omistaa tällaisista yrityksistä osaan. Se toimii Mansaarelle ja Gibraltarille ja tekee hyvin samantyyppistä bisnestoimintaa kuin tämä mainittu yritys. Tässä on aika ongelmallinen vyyhti. Really let us try to get into one minute. Kiitos. Pyydän, että pidetään kiinni tästä minuutista, kun esitätte kysymyksiä, erityisesti kun teillä on enemmän kuin yksi kysymys. Sitten EPPstä edustaja Mureshan. Thanks to all. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, kaikille kolmelle puhujalle. Milloin se kysymys Garsadille ensinnäkin Daphne-hankkeesta, josta puhuitte? Voisitteko te jakaa kanssamme joitain aiheita, joiden kanssa te työskentelette osana Daphne-hanketta, että voitaisiin Carmona Galician työtä jatkaa Daphne-hankkeen puitteissa? Onko hankalia aiheita, vaikeita aiheita? Ja toisekseen on myös sanottu, että tarvitaan niin kutsuttu SLAP-vastainen lainsäädäntö, että voidaan suojella toimittajia, kun nämä tutkivat aggressiivista verosuunnittelua ja verovälttelyä. Mitä muita toimenpiteitä te näkisitte tarpeelliseksi, kun tutkitaan tällaisia arkaluonteisia ja vaarallisia tapauksia? Ja kolmas kysymys – mitä tulee sääntelyyn, niin te olette esiin nostaneet yhdistyneen kuningaskunnan eh, nämä ö, syrjäisemmät seudut. Mitkä ovat ne ongelmat, joita te koette kohtaavamme siinä vaiheessa, kun yhdistynyt kuningaskunta valitettavasti poistui Euroopan unionista? So for the Daphne project, um, I think Malta was actually a very interesting way of surfacing big issues that affect... Tämä oli Erittäin hyvä kysymys. Maltaassa on ollut erittäin paljon näitä ongelmia. Kultaiset vastaavat ovat sellainen, Malta päätti, että se myy kansalaisuutta. Iso-Britanniassa myydään kansala- tämä oleskelulupa, Passe myydään Portugalissa, Itävallassa myydään oleskelulupia. Ja kysymys kuuluu, minkälaisia tarkastuksia on tehty näille varoille. Monet näistä viisumien ja passien ostajista ovat alueilta, joissa oikeusvaltioperiaate ei ole kunniassa. Entisen Neuvostoliiton alueet, Venäjä, Kiina, niin poispäin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tiedämme, että kolme tuhatta perhettä saivat oikeuden ostaa oleskeluluvan 2008-2015 vuoden välillä silloin, kun ei tehty mitään tarkastuksia näiden taustojen, varojen taustojen suhteen, kun hallitus ja pankki molemmat luulivat, että toinen tekee nämä tarkastukset. Näitä poliittisesti esillä olevat ihmiset, niin olisi erittäin tärkeää tietää, kuinka paljon tämän ohjelman puitteissa ihmisiä saapuu, vaikka tässä tarkastuksia tehdäänkin nykyään, niin olisi syytä, että nämä julkaistaan nämä nimet. Me olemme huonommassa asemassa kuin Malta. Malta ainakin julkaisee uusien kansalaisten nimet joka vuosi. Kyproksella taas he, jotka hakevat kansalaisuutta investointien perusteella, niin heidän nimet julistetaan, julkistetaan, joten oli, pitäisi ponnistella EU-tasolla siihen, että nämä nimet tuodaan esiin, varsinkin kun on poliittisesti vaikutusvaltainen ihminen kyseessä. Keskustelu eu laajuisesta rahanpesun vastaisesta virastosta. On olemassa monia maita, muun muassa yhdistynyt kuningaskunta, puhuin pankkien henkilöiden kanssa viime viikolla, niin on erittäin vaikea valvoa omien pankkien toimintaa. Yhdistynyt kuningaskunta miltei luottaa Yhdysvaltoihin, että se tekee sen, sen puolesta. Maltalla taas ei ole resursseja ja kokemusta, että voidaan taistella kansainvälistä rahanpesua vastaan. Ja Caruana Galizia tutkin muun muassa erästä pankkia, joka oli mukana tässä toiminnassa, ja Latviassa on myös vastaavia pankkeja. Kyseessä on itsemääräämisoikeuteen liittyvä asia, mutta rahan pesu on rajat ylittävä ilmiö. Ihmiset haluavat tuoda pääomaa Euroopan, joka on peräisin epäilyttävistä lähteistä, joten tarvitaan vahva rajat ylittävä täytäntöönpanon virasto, koska rajat ylittävä toiminta on liian hankala to, kansallisille toimivaltaiselle viranomaisille huolehdittavaksi. Me tulemme seuraamaan hyvin tiivisti, miten tämä toimii ja kuten parlamenttikin on tehnyt, tulemme katsomaan seuraavaan, miten tämä edistyy tämä poliisitutkimus liittyen koronakalisian pommitukseen. Sitten täällä puhuttiin SLAP toimista, SLAP-vastaisista toimista. Minulla ei ole mitään ehdotusta, mutta tietoturvalainsäädännön suhteen todella varvainen, ettei kielletä vaikkapa sellaisten asiakirjojen tutkiminen kuin mitä paratiisin paperit olivat. Meidän pitää taistella meidän vapauksien puolesta, pitää katsoa, ettei ongelmia tapahdu muualla. Sitten nämä kruununalaiset syrjäisemmät seudut. Mikä olikaan kysymyksenä? Niin, mitä ongelmia koituu Brexitin jälkeen? Niin muun muassa Mitchell konservatiiveista on pyrkinyt saamaan läpi sellaisen lainsäädännön, jossa julkaistaan merentakaisten alueiden yritysten todelliset omistajat vuoteen 2021 mennessä. Tämä laki on nyt hyväksytty, joten yhdistynyt kuningaskunta pyrkii luomaan jonkinnäköisiä turvalausekkeita ennen kuin lähdemme Euroopan unionista. Ongelmana on se, että me saatamme olla alttiina likaiselle rahalle ja sellaisille, jotka haluavat sitä yhdistymisen kuningaskuntaan tuoda ulkopuolelta. Joten tässä on merkittävä paine kyseessä. Meidän on katsottava, että nämä rekisterit ovat avoimia ja verkossa, verkosta luettavissa. Ihan lyhyesti vain palatakseni passeihin ja oleskelulupiin. Me tarkastelemme tätä tällä hetkellä Olemme havainneet sellaisia järjestelmiä, että ihmiset asuvat esimerkiksi maassa Euroopassa, saavat oleskeluluvan toisesta, tai saavat äh, sitten todistuksen, että asut jossakin toisessa maassa, joten he eivät asu kotonaan, vaan heillä on näennäisesti koti jossakin muualla. Tällaisetkin haluaisimme ottaa selville ja julkistaa niin, että rahoitusyhteisö ja suuri yleisö tietäisi tällaisista. Seuraavaksi jäsenestä herra Ralmoon Urhui. My questions. Kiitos puheenjohtaja. Esitän kysymykseni espanjaksi. The number two for you. Kanava kaksi. Eh, gracias también a los ponentes. Yo tengo tres preguntas para el representante de la OCDE. Muy rápido. Kiitoksia. OECDn edustajalle ihan lyhyesti. Täällä Euroopan parlamentissa sen jälkeen, kun olemme kolme vuotta äh, yrittäneet torjua verokiertoa, äh, emme ole kovinkaan paljon edistyneet, joten haluan kysyä OECDltä, tuleeko maakohtainen raportointi laajenemaan? Mitä välineitä teillä on käytössänne, jotta suurin osa äh, yrityksistä ryhtyy siihen? Pitäisiköhän meidän jotenkin saada aikaan jotain vähimmäisstandardeja yrityksille? Pitäisikö laatia joku vähimmäisaste yrityksille? Olisiko se hyvä ajatus? Mustia listoja, harmaita listoja, joita Euroopan unioni laatii. Äh, riittävätkö ne? Toimivatko ne? Ja sitten neljäs kysymys Garsaidille se, mitä sanoitte. Täällä parlamentissa me yritämme saada aikaan ilminantajien suojeludirektiiviä, väärinkäytösten paljastajien suojeludirektiiviä ja meidän täytyy tehdä jotain näiden lakitoimistojen, lakiasiantoimistojen kanssa, suhteen, jotka tekevät yhteistyötä rikollisten kanssa ja tekevät vääriä äh, vaatimuksia. I'll try to answer them in sequence to... No, yritän vastata siinä järjestyksessä, missä kysymykset esitettiin. Voitammeko me sodassa nyt veronkirjoittaa vastaan? Meidän täytyy tehdä tässä nyt ero yritysverojen ja veronkierron välillä. Jotkut piilotat muus pimeää rahaa esimerkiksi laittomille pankkitileille ja sitten jotkut kunnioittavat lakia. Meidän täytyy kumpaankin, tai jotkut käyttäytyväkseen laissa olevia porsanreikiä. Meidän täytyy kohdata kahta ryhmää eri tavalla. Taistelussa veronkiertoa vastaan, kuten sanoin, tiedonvaihto pankkitileistä on eristänyt asiaa huomattavasti, kun katsotaan lukuja. Viimeisimmät luvut ovat sellaisia, että joissakin maissa toistaiseksi on kerätty noin 95 miljardia lisää verorahoja siksi, että ihmiset ovat ilmoittaneet tileistään ja maksaneet veronsa. Tämä on suuri rahamäärä, mutta ei vielä kaikki raha. Rahan enemmänkin. Ja sitten on vielä 50 maata, jotka eivät ole vielä tähän ryhtyneet, mutta syyskuuhun mennessä niin pitää tämä tehdä. Ja 100 tie- maata silloin jakaa tietoa pankkitelestä. Mikäli on brittikansalainen ja sitten on pankkitili Panamalla tai Sveitsissä missä tahansa, niin tämä tieto tullaan toimittamaan viranomaisille. Tämä tekee suuren eron tilanteeseen. Hyvin paljon täytyy vielä tehdä taistelussa veronkiertoa vastaan. Mitä maakohtaisen raportointiin tulee, niin se on eri ja se nyt silloin ei ole kyse yksittäisten henkilöiden pankkitilistä, vaan kirjanpitotiedoista, tilinpäätöstiedosta liittyvät suuriin monikansallisiin yrityksiin. Ne eivät niinkään harrasta, veronkiertoa, vaan aggressiivista verosuunnittelua. Nyt täytyy tietää, missä ne toimivat, mikä niillä on tytäryritys tai sivuliike. Koko konsernin tilanne täytyy ilmoittaa, missä verot maksetaan, missä ei makseta veroja ja miten tämä kaikki nivoutuu yhteen. Ja tämä työ on juuri nyt meneillään. Tämä kattaa kaikki yritykset, jotka pitäisikin saada katetuksi, joten järjestelmä nyt ovat mukana 99 prosenttia maailmanlaajuisista monikaisista yrityksistä. Amerikkalaiset, saksalaiset, japanilaiset, kiinalaiset yritykset ovat mukana, Intia, Brasilia. 99 prosenttia BKT on tämän säännöstön kattamaa. Tällä saadaan suuri ero aikaan. Meillä joku on hieman kärsimätön, kuten Euroopan parlamentti tai OECD. Me haluamme kyllä viedä asioita eteenpäin vielä nopeamminkin, mutta meidän me täytyy ymmärtää, että kaikista täytyy sopia, sitä täytyy pistää täytäntöön, sitä täytyy tehdä käytännössä. Joten hieman voidaan nyt hengähtää ja katsoa, mitkä verohallinnot käyttävät tehokkaasti hyväkseen näitä sääntöjä. Tämä on se haaste. Entä sitten minimitaso? Pitäisikö ehdottaa jonkinlaista minimiveroastetta? Tämä on aktiivinen keskustelu, joka on meneillään Euroopassa minimiverotuskeskustelu. Keskustella myöskin siitä, että pitäisikö koordinoida toimia, joilla voidaan ryhtyä toimii, mikäli tulee tarvetta. Ehkä ilmiöntajista voi puhua tämä virustavereni. Eh, niin, kaikenlainen väärinkäytösten paljastajien suojelu ja toimittajien suojelu kun heitä uhataan kunnianloukkaussyytteillä. Osa ongelmaa on se, että nämä, tämä uhka tulee. Se on vähän niin kuin veroparatiisitkin, myös kunnianloukkaussyytteet ovat vain rikkaiden mahdollisuus tai varsin suht rikkaiden mahdollisuus. Ja heitä vastaan äh, käännymme. Guardian pystyy puolustautumaan helpommin, mutta freelance-toimittajat, bloggarit, heidän on vaikeampi äh, vastustaa tällaisten äh, juristien painostusta. Ja sellaiset ihmiset, jotka paljastavat korruptiota, toimivat usein blogeilla, kuten Daphne Galitsian kanssa näimme Maltalla. Ei hänellä ollut mitään armeijaa taustallaan. Muchas gracias, presidente. Yo también voy a hablar en español. Kiitos puheenjohtaja. Puhun myös espanjaa. Aivan aluksi haluaisin Karsadille tuoda esiin ihailuni kaikkia teitä toimittajia kohtaan. Täällä on erittäin paljon meppejä, jotka ovat olleet pitkään mukana asian perehtymisessä. Nyt meillä on olemassa direktiiviluonnos väärinkäytösten paljastajien suojelemiselle. Ennen kaikkea me pyrimme välttämään tämän likaisen pelin, jossa luodaan näitä riitatapauksia. Ja tämä on esteenä teidän työlle, joka on niin tärkeää taas meidän demokratialle. Me tulemme jatkamaan tätä slapöä vastaista lainsäädäntöä. Oletko siitä, mitä Horegi jo sivusikin? Me tiedämme, että veronkierto tapahtuu edelleen sellaisissa maissa, jotka eivät ole mustalla listalla panama vuotien ja muiden vuotojen avulla – meillä on arvio niistä merkittävistä mm, rahamääristä, joita pestään. Enkä puhu edes veronkierrosta. Kuinka paljon rahaa pestään tässä vaiheessa? Onko teillä arvioita siitä? Tämä koski OECDn herrasmiestä. Ja onko riittävää, että tämä yleissopimus keskinäisestä avusta ja tiedonvaihdoista ratifioidaan. Pitäisikö OECDssä tehdä enemmän? Olen hyvin kärsimätön. Tässä ei ole aika menetettävänä, koska tämä ilmiö on ylikansallinen ilmiö. Um, Kiitos kysymyksestä ja täysin jaan tämän ajatuksen. Arvioimme, että kun aloitimme tämän BEPS-hankkeen, niin maat äh, menettävät noin 10 äh, prosenttia yritysveropohjastaan 240 miljardia vuosittain joka vuosi. Tämä on se äh, luku, jolle perustimme taloudellisen analyysimme, luet, voitte lukea sen raportista. Tämä on suuri summa. Nyt käytämme aggregoitua maakohtaista tietoa, emme yksity, yksittäisiä yrityksiä, vaan aggregoitua tietoa. Ja toivomme, että 2019 voimme kertoa muutoksesta kestää jonkin aikaa ennen kuin näemme, kuinlaista merkitystä tällä on numerisesti, mutta ryhdymme tutkimaan sitä. Aloitimme tästä arviostamme. 240 miljardia menetetään veronkierron takia. En puhu veropetoksista. En, tämä ei ole sitä rahaa, joka menetetään sen takia, että ihmiset eivät maksa veroja, vaikka pitäisi maksaa, ei, vaan tämä on tämä BEPS-osuus. Yritämme vähentää tätä 240 miljardia. Kun olemme puhuneet yritykselle, niin yritykset ovat sanoneet, että BEPS on vaikuttanut huomattavasti heidän käyttäytymisensä. Tämä näkyy siinä, että nämä rakenteet, joita paratiisipapereissa näkyvät, ovat kaikkien verohallintojen tiedossa. Mitä ikinä joku onkaan tehnyt, että joku pieni hassu hybridi jossain välissä, se on nyt näkyvillä, koska nyt nämä tiedot vaihdetaan nyt kesäkuussa. Russia. Um, I can answer in Spanish, if that's okay. Jos sopii, niin vastaan espanjaksi. Haluaisin Viitan siihen, mitä te sanoitte arvioista sen osalta, kuinka paljon verotuloja menee hukkaan, kuinka paljon veronkertoa on. Mitään tarkkaa lukua ei ole, mutta meillä on tiettyjä mallinnuksia, joiden avulla voimme arvioida tilannetta ja katsoa, mitkä lainkäyttöalueet houkuttelevat rahaa. Meillä on erilaisia ekonometrisiä mallinnuksia. Voin toimittaa ne teille paperilla. En ollut valmistautunut tähän kysymykseen, mutta sen osalta kuinka paljon rahaa pestään, siitä meillä on arvio. Ja myöskin siitä, kuinka paljon veroa kierretään, kuinka paljon on kyse veron vilpistä. Voimme nähdä, kuinka paljon maata houkuttelevat tällaisia toimijoita ja voin kyllä toimittaa tietoa paperilla tarkemmin. The Greens, uh, Molly Scott Cato, please. Thank you. Molliskat käyttää vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää Julietia ja hänen kollegoja Guardianilla sitä erinomaisesta työstä, jota he tekevät oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseksi. Minä en ole varsin kovinkaan ylpeä Iso-Britanniasta tällä hetkellä, mutta hän, hänestä ja hänen kollegoista minä olin ylpeä. Olisi mukava tietää tämä veronkierto, verosuunnittelu, yhteys näihin niin kutsuttuihin Brexitin pahan, pahoihin poikiin. Monet Brexit-rahoittajat ovat peräisin veroparatiiseista, niillä on yhteyksiä offshoreihin. Eräs parlamentin jäsen Jacob Rees-Mogg äh, hänen investointirahastoa hallinnoidaan Kemäseltä ja Singaporesta Lord Ashcroft käytti hyväkseen yhdistyneen kuningaskunnan non-dom eh, verotusregimiä muualla kuin asuinmaassa. Joten mikä on yhteys näiden Brexit-toimijoiden ja panama välille? Onko heidän intressien mukaista, että yhdistynyt kuningaskunta poistuu Euroopan unionista, niin onko tällä yhteys siihen, että he käyttävät näitä veroparatiiseja. Tätäkö he tarkoittavat sillä, että he saavat hallinnan takaisin? Okay, uh, Jos Molly, haluaisin myös kiittää sinua työstäsi. Olet ollut hyvin tehokas ääni yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun on kyse veronkierrosta ja veropetoksista. Kyllä, mielestäni tässä on linkki. Nämä ovat ne henkilöt, jotka nousevat esiin, kun katsomme tietoja ja yhdistyneen kuningaskunnan henkilöahmoja, jotka nousevat esiin näissä tiedossa. Kyse henkilöistä, jotka ovat toimineet esimerkiksi konservatiivisen puolueen varainhoitajana. Lordi Fink nousi esiin äh, Panama-papereissa. Lordi Meganilla oli muistaakseni Jersin saarella perhetrusti äh, paratiisipaperilla. Äh, Rismog ja pankkeja myös meillä oli tietoja Isle of Manilta, että hänellä on äh, laajoja operaatioita siellä. Hänen liikekumppaninsa Jim Mellon äh, on myös veropakolainen ja toimii, äh, elää Isle of Manilla. Hän oli täällä Barklin perheet, veljet, Telegraph-lehdessä, lehti, joka on eniten kannattanut Brexitiä. He olivat myös mukana paratiisipapereissa. Kyllähän linkki on olemassa. Jeremy Corbyn on sanonut tämän. Hän on huolissaan siitä, että on elementtejä, jotka yrittävät tehdä yhdistyneestä kuningaskunnasta jonkinlaisen veroparatiisin Euroopan rannalla, kun lähdemme. Kun lähdemme Euroopasta, on vielä vaikeampi valvoa rahoitusalaa kuin se nyt jo on. Erityisesti nämä aggressiiviset toimijat rahoitusalalla. On erittäin tärkeää, että ennen kuin lähdemme luodaan toimia, jotka suojaavat meitä täältä. Avoimuus on yksi niistä. Myöskin se, että julkaistaan eh, niiden henkilöiden nimet, jotka oleskeluluvan yhdistyneestä kuningaskunnasta ostavat, se on yksi suojan muoto. Suora linkki on olemassa. Henkilöt, kuten Lord Ashcroft, näkevät Brexitin mahdollisuutena sille alalle, jossa he ovat rahansa ansainneet. Particularly about banks, because the way the... Entä sitten meidän omat pankkimme? Brexit-kampanjan yhteydessä ongelma on huolestuttanut. Mansaari ja Gibraltar ovat tässä mielenkiintoisia kysymyksiä. Voitteko sanoa tästä lisää? Uh, Has via holding company. Pankit voivat holding rakenteiden kautta toimia ja käyttää hyväksi SDM Fidex nimistä omaisuudenhallintayritystä, omaisuudenhoitoyritystä. Tuon yhtiön tehtävää on yhtiöittää offshore-yrityksiä toimia omistajien nimissä, jota omistajat itse pysyvät salassa. Tämän tyyppinen toiminta on tapa piilottaa se, mistä raha tulee ja minne raha menee. Uskon, että tarvitsemme nämä yritykset parempaan valvontaa ja paremmin pitää valvoa myöskin sitä, mitä on mahdollisesti tapahtunut SDM Fidexin piirissä. Observerista Carol McCullough on erittäin kiinnostunut ollut tästä viime viikkoina – olemme nyt havainneet tai saaneet näyttöä siitä, että Brexit-kampanjan yhteydessä oli yhteyksiä myöskin Venäjän suurlähetystöön. Nyt parlamentti on erittäin haluton sekä alahuone että ylähuone ja sekä työväenpuolue että toripuolue on erittäin haluton tutkimaan tätä asiaa tarkemmin, jotta että lisänäyttöä ei tulisi mahdollisesta vehkeilystä venäläisten ja Brexit-kampanjan välillä? Koska pelätään, että tässä on käynyt samalla tavalla kuin kävi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos puhujille. Minä haluaisin kysyä, mikä on heidän näkemys siitä, että kirjataan alas näitä verotuksia liittyen aineettomiin hyödykkeisiin, ja tämä on melko erityinen kysymys. Toivottavasti vastaajat pystyvät auttamaan ryhmämme. Julkaisee tänä aamuna poliittisen katsauksen Applen verojärjestelyihin ja veroprosenttiin 2014 vuoden tapahtumien jälkeen. Meidän kertomuksemme mukaan näyttää siltä, että Applen veroprosentti EU:ssa on 4 prosenttia tässä vaiheessa, mutta tämä luku saattaisi olla jopa niinkin alhainen kuin 1 prosentti. Ja näyttää siltä, että tässä ostetaan ryhmän sisällä IP-oikeuksia ja sitten tämä Irlannin verojärjestelyn vaihto 2015 on johtanut siihen, että myyntiin voitot pystytään kiertämään. Apple maksaa edelleen yhtä vähän veroa Irlannille kuin ennen tätä valtion apupäätöstä. Irlannin järjestely on samanlainen niin kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Se, mitä me haluaisimme tietää, on se, mikä on näkemyksenne sen suhteen, miten tämä Irlannin standardi on näiden omaisuuserien suhteen suhteessa EU-sääntöihin. Take this uh, easy question. Kuka haluaa tämän helpon kysymyksen? OECD aina uskaltaa. Like to take the question, but <laughs> for en minä kovinkaan mielelläni vasta, mutta eikä tässä muuta vaihtoehtoa ole. Minä en voi kommentoida tästä Applen järjestelystä. Teidän on keskusteltu Applen kanssa. Minä en tiedä myöskään Irlannin lainsäädännöstä sen paremmin kuin sinä, joten en voi sitäkään kommentoida. Mutta kenties niin EU-ssa mm, käytännössääntöjärjestelyssä ja OECD haitallisten verotoimintojen kohdalla olemme tutkineet tätä henkistä omaisuutta ja tämä on niin kutsuttu laatikkolaatikon sisällä järjestely. Mikäli maat haluavat luoda kannustimia tutkimukselle, mitä monet maat tekevät, Monet maat tekevät tämän verojärjestelmän avulla, jotkut tekevät tämän verojärjestelmän ulkopuolella. Ja tässä on monia eri toimintatapoja, Ranska, Espanja, Italia, mm, läpi Euroopan unionin ja Euroopan unionin ulkopuolella. Mikäli katsoo maailmankarttaa, niin yleisesti jotain EUn sisällä mielenkiintoista kyllä, ja vähemmän EU ulkopuolella tämä patentti hyödykekori on tällainen EU-keksintö. Ongelma on se, että mikäli antaa alemman verotason henkiseen omaisuuteen, on varmistettava, että se hyöty, jonka antaa, on suhteessa tutkimus- ja kehityskuluihin. Mikäli tämän tekee, ja tämä riippuu siitä, miten tämän kääntää tekniseksi kieleksi, mikäli näin toimii, niin sitten maa saa päättää, kuinka paljon tätä verotetaan. Tämä on ollut ja monet olisivat halunneet, että ei ole henkisen omaisuuteen liittyen alempaa verokantaa. Mutta No, tämä liittyy sitten tähän BEPS-kokonaisuuteen. Me olemme katsomassa tätä läpi, me olemme myös tutkimassa Irlannin järjestelyä, se on kenties todennäköisesti OECD-sääntöjen mukainen, mutta tämä on edelleen jatkuva haaste OECDn kannalta. Toisaalta maiden intressien mukaista on tukea tutkimusta ja kehitystä, mutta toisaalta nämä kerrannaisvaikutukset – verotuksessa saattavat olla sille, että tässä rohkaisee verojärjestelyihin ja saattaa olla kannustamatta tutkimuksia kehitykseen, mikäli toimii liian tiukasti. Thank you, Mr. Chairman. Well, I've... David Coburn EFDDstä. Life. En ole ikinä kuullut tästä potaskaa koko elämässäni. Rova Scott Cato, en usko, että puhuitte kovin niin sä mutta en sitä teiltä kyllä odottanutkaan. Toivottavasti te näistä äänestäjät tajuatte, kuinka epäisämaallinen te olette. Te ette ole ylpeä siitä, että olette britti. Ja väitätte että pankit antoivat rahaa kampanjan siksi, että he uskoivat asiaan. Herra Soros tuntuu tässä kannattavan EUta. Kukaan ei kysy hänen tarkoitusperään. Ehkä olisi aika tätä kysellä, koska hän on tukenut, e- tukenut EUta ja kaikkia pähkähuloja EU-aloitteita. Tämä on vesittänyt brittidemokratiaa. Ja hän on vain keinotellut tässä punnan romahtamisella. No kyllä minä tähän kysymykseenkin pääsen brittilainsäädännöstä puheen ollen Guardianin rouvashenkilöiden halusin sanoa, että brittiyritysjohtajien on pakko minimoida verot koska tällä tavalla isossa britanniassa toimitaan. Siksi meidän taloutemme pyörii niin hyvin. Teollisen tekijänoikeuksien suojeleminen on erittäin tärkeää. on valtion tehtävä. EU haluaa legitiimiyttä väittämällä, että se suojelee näitä oikeuksiaan esimerkiksi tietosuoja, yleinen tietosuoja-asetus, tai teollistekijänoikeuksien suojelu tai linkvero, joista puhuttiin valiokunnassa eilen, niin ei teitä ollenkaan kiinnosta omaisuuden suojelu, GDPR ja Linktax-vero vain pelkästään on EUn sorkkimista, yksityisten ihmisten elämän sorkkimista. Miksi teollisen tekijän oikeuksia pitäisi suojella ja samalla kun suojellaan tieto, suoj, tietoja ja lähteitä, niin mielenkiintoista kyllä Mitä rikoksia ei ole tapahtunut. Eikö valiokunnassa pikemminkin kiinnostunut siitä, että sen sijaan, että sorkeita ihmisten asioita, suojataan heidän oikeuksiaan? Guardianin rouvashenkilöltä kysyisin, mitä te kuvittelette, miten liike, yritykset pärjäisivät, joka ikinen työntekijä lärpättäisi yrityksen asioista ulkomaailmalle. Joko teillä ei ole mitään hajua liiketoiminnasta, tai, koska tällainen vaatimus tekisi mahdottomaksi toim- harjoittaa liiketoimintaa tai pitää olla pankkia, mikä luottamuksellisuutta ei taattaisi mikäli menee ulkopuolisille toimijoille hölisemään yrityksen asioista niin sitten pitää laina tällainen estää. Entäs journalisti, Mikä he sanovat jotakin, heidän täytyy myös, heillä täytyy myöskin näyttöä. Heillä täytyy olla tämä riski, koska muuten he tuhoavat ihmisten maiden ilman ihan mitään syytä. syytä. Ilman ihan mitään syytä tuhoavat ihmisen elämän tällä tavalla. Gashead. En oikein tiedä, mihin tähän vastaisi tai mitkä nämä kysymykset oikein ovat toimittajien oikeudesta tietoihin sen suhteen, mitä yritysten sisällä tapahtuu ja mitä näissä rakenteissa tapahtuu, mitä tulee yksilöiden omaisuuden hoitoon. Nämä yksityiset tiedot, ne ovat yksityisiä, niitä tulee suojella lain mukaisissa puitteissa. Meillä kaikilla on oikeus yksityisyyteen – mutta tässä on myös tämä yleinen etu, jonka kanssa sen tulee olla tasapainossa. Te nostitte esiin partisipaperit. On sellaisia tapauksia, joissa olisi mahdollista nostaa kanne verottaja tutki Isle of Manin toimia Iso-Britanniassa, jonka avulla tuotiin maahan – satoja yksityislentokoneita maksamatta pennin hyrrää veroa. On olemassa monia tapauksia, joissa verosuunnittelu on ollut varakkaiden yksilöiden hyödyksi niin merkittävää, että kyllä mm, tässä oli yleinen etu kyseessä. Meidän pitää olla varovaisia sikäli, että pidetään henkilökohtaiset tiedot turvassa. Meillä on tähän omat toimenpiteensä. Me poistamme ne tiedot, jotka me koemme merkityksettömiksi yleisen hyödyn kannalta, mutta toisaalta meillä on myös velvoite, mikäli meille esitellään tietoja, jotka eivät välttämättä ole laittomia, mutta mitkä ovat kenties epäoikeudenmukaisia kansalaisten mukaan tai lisäävät epätasa-arvoa, Esimerkiksi offshore-järjestelmä luo erittäin varakkaille hyötyjä ja tämä tapahtuu, me voimme väittää, sellaisten ihmisten kustannuksella, jotka eivät tätä järjestelyä voi käyttää, niin kyse ei ole siitä, oliko tässä laitonta käyttäytymistä, vaan kyse on siitä, että oliko moraalitonta epäeettistä, aggressiivista toimintaa ja pitäisikö meidän ponnistella sen hyväksi, että tämä järjestelmä ei olisi olemassa. Paratiisipaperit ovat osoittaneet, että meidän tuli kyseenalaistaa tämä ja meidän teemme oikein, kun me käsittelemme näitä tietoja. Koska Rova Scott Keitokin sai lisäkysymyksen, kyllä minäkin. Scott Keitokin sai, joten kysyisin teiltä, miksi ette ole Sorosin kimpussa, miksi et ole selvää, mitä hän tekee, ja miksi te puhuu siitä, kuinka paljon Brit miljardi veromaksien rahaa on tuhlattu siinä, että me olemme olleet mukana EU:ssa. Bleum. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivoisin, että hieman tilanne rauhoittuisi. Tohtori Brasille ja Orva Kasadille kysymys, joka liittyy liittyy rekistereihin. Paratesin papereiden yhteydessä havaittiin, kuinka merkittävä on välikäsien toiminta. Se on kuitenkin veropartaisia suuret nimet, jotka ilmenevät äh, papereissa olivat esimerkiksi Appleby ja Mossack Fonseca. Euroopan parlamentissa äh, parlamentti pyrittiin että kuultavaksi kieltäytyivät. Nyt pitäisi selkeästi tietää miksi. Ja to, tällaisten järjestelmien tosiaisten omistajien tietäminen olisi erittäin tärkeää. Aiotaanko laatia rekisterit sen varmistamiseksi, että on helpompi jäljittää tosiasia omistajia? Pitäisikö jäsenvaltiota vaatia laatimaan tällaiset rekisterit ja milloin tämä rekisteri voisi astua voimaan, miten se voisi toteutua käytännössä? Ja pitäisikö tämä rekisteröidä myöskin julk- suuren yleisön nähtävillä? Haluaisin tämän tietää. Silloin esimerkiksi lehtimet saivat paremmin tietoa. Ja sitten tohtori Brossil kysymys. Onko, olisiko tämä rekisteri tarpeeksi? Tar- riittäisikö hoitaa tämä hoitamaan tämän ongelman kuin esimerkiksi Mossack Fonsecan työ, kun otetaan huomioon? Koska tällaiset välikädet Pulvaanit voivat piilottaa todelliset omistajat. Miten voitaisiin tarttua tähän ongelmaan? Mitä vielä lisäksi voitaisiin tehdä tämän lisäksi? Rova Karsadille kysymys. Hän, tehän puhuitte juuri suuren yleisön pääsystä näihin rekistereihin. Auttaisiko tämä teidän työssänne ja pitäisikö teillä olla myöskin pääsy näihin rekistereihin vai mitä muuta teidän mielestä pitäisi tehdä, jotta tilanne saataisiin kuntoon? you. Mr. please. Thank you for the question. Um, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Keskityn ennemminkin tähän verohenkilyyteen, en voi puhua, mennä pois linjasta johtuen paratiisipapereista, mutta ei pelkästään sen takia EU-ssa ja OECDssä on tullut kova painostus. Meillä on nyt näitä pakollisia ilmoitussääntöjä, ne ovat osana EU-lainsäädäntöä, mutta tämä tehokkaasti tarkoittaa sitä, että jos luo tällaisen offshore-yksikön, niin välikätenä on julkaistava se, mitä tekee äh, maan viranomaisille, ja maan viranomaiset vaihtavat nämä tiedot sen maan viranomaisten kanssa, jossa edunsaajat äh, sijaitsevat. Tämä on EU-lainsäädäntö ja tämä on tapa varmistaa, että kaikki ne, joita nämä säännöt kattavat, eivät tulevat katetuksi, koska on tilanteita, joissa tämä, nämä henkilöt eivät ole Euroopassa. Tätä G7 ja EU ja OECD ajavat sitten tosiaan siallinen omistajuus ja mitä tarvitaan. Meillä on jo vaatimus tiedon säilyttämisestä, joka koskee omistajuutta ja tilin äh, pitoa, ja tämän täytyy olla veron viranomaisten käytössä pyynnöstä. Ja näin täytyisi tapahtua kaikissa maailman maissa. Tämä on väline, joka on veron viranomaisten käytössä. Ja nyt äh, panemme käyttöön äh, tämä todellinen edunsaajastandardia mm, ja katsomme, miten maat antava tietoa tosiasiallisista omistajista eikä pelkästään juridisista omistajista. Me standardisoimme myös tiedon keruun. Tieto ei välttämättä ole pelkästään paperilla, vaan olemme elektronisessa ajassa, joten sen pitäisi olla elektronista. Kysymys kuuluu, että pitäisikö tämän tiedon olla julkisesta verotuksen näkökulmasta meitä kiinnostaa vain oikea verotus. Meille riittäisi se, että nämä tiedot ovat veroviranomaisten käsissä, mutta jos puhutaan korruptiosta yleisemmin, niin ehkä tässä on joku yleinenkin etu tietää nämä asiat. Mm. Jatkan nyt siitä, tulisiko näiden tiedon olla julkisesti saatavilla veroviranomaisten puo- veroviranomaisten määrät ovat puolittuneet, verotarkastajia on merkittävästi vähemmän Toisaalta näitä verojärjestelyjä ja aggressiivista verosuunnittelua taas on paljon enemmän. Mitä enemmän silmiä näitä järjestelyjä näkee, sen parempi. Näitä järjestelyjä tuodaan tarkastajien tietoon, kansalaisjärjestöjen toimittajien toimesta. Meillä olisi tärkeää päästä käsiksi näihin tietoihin. Olisi tärkeää, että paikallislehdet voivat tutkia näitä suuri yleisö pääsee tutkimaan näitä rekisterejä. Toisekseen minä uskon, että mm, yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun olen työskennellyt kolmen suuren verotutkimuksen parissa, niin se mitä olen nähnyt muualla Euroopan unionin maissa on tahtotila tuoda näitä korkean profiilin tapauksia esiin, jotta mm, toimintaan varattavana esimerkkinä HSBC, Pankki Santander ja HSBC Nina Richin perjätär joutui ongelmiin HSBCn Sveitsin tilin kanssa. Ja Iso-Britanniassa on ollut ainoastaan matalan profiilin rakennuttaja, joka on ollut oikeudessa. Muualla Euroopassa näyttää olevan veroviranomaisella tahto käyttää olemassa olevia sääntöjä hyväksi, että voidaan tutkia ja syyttää näitä tapauksia. Tämä lisää tätä julkista tahtoa puuttua näihin. Mitä näihin rekistereihin tulee, niin tärkeä ongelma on nämä säätiöt. Säätiöitä käytetään hyväksi, jotta voidaan puuttua omistajuuteen ja ne eivät joudu näihin omistajuusrekistereihin, tai ainakin niitä käytetään, jotta voidaan vääristellä tietoja. SND, Anna Gomes. Kiitos SNDstä, Anna Gomes. First, I would like just to say, referring... Mitä Maltaan tulee ja mitä näihin strategisiin oikeusjuttuihin tulee, joilla tukartaan kaikki kritiikki, kun säännöllisesti tapailla Henli ja kumppanit toimivat. Ja tämä oikeusjutella uhkaaminen, joka kohdistui Daphne Garuakan, oli pääministerin mielestä ihan okei. Okay. Tähän rouva Karsai viittasi, kun hän puhui siitä, kuinka brittipääministeri tähän reagoi. Mitä tulee sen seikkaan, että Henley Partnersilla oli yhteyksiä SCL-kampanjaan ja siihen, että San neivisiltä käsin toimi henkilö, joka nyt on pidetty Yhdysvalloista, joka myi passeja pilatus, pankki oli tämän Maltan passien myynti episodin keskeinen toimija. Daphne Caruaga, häntä uhattiin. Ja nyt ne, jotka, jotka hänen työtä, heitäkin uhataan. Tätä, tämä on käsittämätöntä. Kultaiset viisomet Portugalissa – Näiden lukumäärä on nyt 5800. Tämä pitää kuitenkin kertoa kolme, kolmella, koska kyse myöskin perheen yhdistämisestä, joka liittyy kultaisen viisumiten. Kyse on yli 20 ihmisestä vuoden 2018 jälkeen. 80 prosenttia heistä on kiinalaisia. Tietystikään, tietystikin hallitus ei Hallitus on viittaa tietosuojaan, kun itse kysyn tästä asiasta, ja tämä on järkyttävää. Kysymykseni ensimmäiselle asiantuntijalle OECDn edustajalle. Monet veroparatiisit EU:ssa ovat vastanneet kritiikin sanomalla, että eivät nämä ole vielä kansainvälisiä standardeja. Joten milloin näistä avoimuudesta tehdään maailmanlaajuisia standardeja? Kysyisin tätä teiltä. Te sanoitte, että OECD laatii asiakirja, joka liittyisi siihen, kuinka non-dom-säännöksiä käytetään hyväksi sääntöjen kiertämiseen, eli sitä asuu yhdessä maassa, mutta ei ole siinä maassa kuitenkaan verovelvollinen. Entä sitten, mikäli omaisuus ei olekaan äh, sellaista, että se perustuisi pankkitileihin, vaan pikemminkin kiinteistöihin tai muun omaisuuteen, joka sijaitsee jossakin paikassa, jonka osalta ei minkälaista avoimuutta mahdollista saada aikaan. Robert Kaasad, Voitteko kertoa enemmän siitä vastahakoisuudesta, jota on esiintynyt meren takaisilla alueilla tämän uuden lainsäädännön osalta, joka liittyy avoimiin rekistereihin tosiasta omistajista, koska suurta lobbaustahan nyt on meneillään tätä vastaan. Entä sitten Yhdysvaltain lainsäädäntö, joka liittyy kunnianloukkaustapauksiin? Voisiko siitä olla hyötyä meille? Much time remaining, but go ahead. Thank you very Kiitoksia. Erinomaisia kysymyksiä. Ensimmäinen liittyen tähän todelliseen omistajuuteen. Tämä on rahanpesu. No, meillä on ollut tähän liittyen ne säännöt ja standardit, jotka koskevat tosiasiallista omistajuutta. Se on standardi FATF voi todistaa, että kysellä siitä, miten, pikemminkin siitä, miten tämä panan täytäntöön. Nämä ovat julkisia tietoja, ne raportoidaan G20 ja FATFlle niin ikään. On tärkeää, että tämä täytäntöönpano tapahtuu johdonmukaisesti. Tässä on erittäin paljon työtä edessä. Standardi on olemassa, mutta tärkeys on siinä, että se pannaan tehokkaasti täytäntöön ja tähän tämän suhteen on paljon töitä vielä edessä. Ja tässä oli yhtä erityistä toimintatapaa FATF mukaan, miten tämä tulee toimia, vaan tässä on vain hieman joustavuutta, että miten tämä pannaan täytäntöön. Tässä saattaa olla eri variaatioita. Se saattaa olla rekisteri, FATF ja OECD haluaa, että kyseessä on rekisteri. Sitten tämä erillinen kysymys, tuleeko tämän olla julkinen? Ei tämän tule olla julkinen veroyhteisön kannalta. Sen ei tule, tarvitse olla FATF-yhteisölle julkinen Tämä laajempi kysymys. Sitten mitä tulee näihin tileihin, mitä tapahtuu rahoille, kun ottaa rahat tililtä, ostaa koruja maalauksen huvipurren. On totta, että tämä maailmanlaajuinen vaihtojärjestelmä koskee ainoastaan tilejä. Mikäli on sijoitustili, niin silloin tämä näkyy. Tähän kuuluu monia omaisuuseriä, mutta ei kaikkia. Ja mikäli me koemme, että varoja on siirtymässä merkittävästi, niin sitten meidän on harkittava uutta järjestelmää. Mutta raportoinnin suhteen tämä on tilanne nyt, ja me olemme soutan, seuranneet Yhdysvaltain mallia FATKan kanssa. Paransimme tilannetta, loimme yhteisen raportoimistandardin. Tässä katetaan useita omaisuuseriä, mutta meillä ei ole kaikkiin omaisuuseriin raportointivelvollisuutta pyynnöstä. Näin voimme tehdä, mutta tämä automaattinen liittyy ennen kaikkea näihin tileihin. Uh, so your question was, uh, first question was overseas. Joten ensimmäinen kysymykseni oli takaiset alueet ja mihin menemme nyt. Hallitus ei ole kovinkaan innostunut parlamentin äänestämistä laista. Se oli sen omien meppien, uh, omien kansanedustajien äh, vallankumous. Jos hallitus todella halusi muuttaa astetta siellä, he huomaisivat, että tällaisen rahoituksen vaikutus esimerkiksi Bermudan, joka eh, riippuu hyvin paljon tällaista liiketoiminnasta, ja eh, lainmuutoksen rinnalla pitäisi olla jonkinlainen tukipaketti talouden auttamiseksi. Eh, tällä hetkellä Vivia on, on palkannut Withers-nimisen lakiasiaintoimiston toimiston haastamaan tämän asian, että luodaan julkisia rekistereitä. Ihmisiä, joiden kanssa olen puhunut, ovat sanoneet, että tuskin tämä haaste onnistuu, koska parlamentti on suvereni, mutta hallituksen täytyy puolustaa sitä, mutta pelätään, että hallitus ei puolusta sitä niin voimakkaasti kuin sen pitäisi, koska se ei todella täysin kannata tätä politiikkaa, joten meidän katsottava, miten sitä voidaan puolustaa. Sitten Yhdysvallat, en ole asiantuntija, mutta ymmärtääkseni siellä on ähm, sakkoja äh, sellaisille kantajille, jotka äh, nostavat kanteita tätä ilmoitusvelvollisuutta vastaan, joka on julkisen edun mukaista. Ja tämä on äh, asia, joka vaikuttaa siihen, että kuinka innokkaasti näitä viedään tuomioistuimeen. Meidän on katsottava vain, että onko esimerkiksi freelance-toimittajilla rahaa puolustukseen tällaisissa tapauksissa. Meillä ei ole aikaa useammille kysymyksille. Valitettavasti seuraava alkaa minuutin kuluttua. Minä haluan kiittää meidän vieraspuhujia Garsaidia, Roselia ja Prostia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Me arvostamme teidän läsnäolonne suuresti. Sitten Täällä vaihtuu osallistujat ja aloitamme aivan hetken kuluttua 10.40 uuden paneelin merkissä. dear colleagues, dear guests, let us slowly start. Hyvät kollegat, aloitamme tämän toisen paneelin nyt pikkuhiljaa. Hyvät kollegat, Jatkamme työtämme. Julkinen kuuleminen jatkuu toisella paneelilla. Tämä koskee väitettyjä aggressiivisia verosuunnittelun järjestelyjä Euroopan unionin sisällä. Minä kuulustelun aluksi kerroin jo näistä monikansallisista yrityksistä, joita kuulemiseen kutsuttiin. Ja nyt minä haluaisin toivota tervetulleeksi Irene Jeitsin, varajohtaja yritysverotuspuolella McDonaldsilla ja Patricia Johnson, pääverovastaava ja varajohtaja Nikellä kumpikin puhuja saa kymmenen minuuttia alustuspuheenvuoroon, joten pyytäisin Jeitsiä pitämään tämän johdantopuheenvuoronsa. Olkaapahan hyvä. Morning. Thank you for inviting me here today to help our discussion. Kiitoksia eh, ja hyvää huomenta. Kiitoksia, että äh, kutsutte minut tänään. Äh, haluaisin kertoa teille McDonaldsissa. Me olemme Euroopassa 34 äh, maassa kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on yli 8000 ravintolaa. Me palvelemme noin 15 miljoonaa asiakasta päivittäin. Ja Noin 90 prosenttia maatalouden raaka-aineista ostamme Euroopasta. Me huomattavasti vaikutamme Euroopan talouteen. McDonald's on suurista yrityksistä erikoinen, koska meidän operaatiomme perustuu franchise-järjestelmälle. 85 prosenttia meidän ravintoloistamme ovat franchise-yrittäjien johtamia. Ne ovat riippumattomia yrittäjiä. Heillä on mahdollisuus aloittaa ja kasvattaa mm, tätä yritystänne lisensseillä e, saavat dynaamisen McDonaldsin brändin e, hyödykseen. Man, McDonald's on franchise-antaja ja e, se edustaa käsittelee sellaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi ravintolojen suunnittelu ja kuluttajakokemus. McDonald'sin riippumattomat franchise-yrittäjät ovat maksaneet aina lisenssimaksua oikeudesta käyttää McDonald'sin tuotemerkkiä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme investoida ja jakaa innovaatioita ja kehittää eh, liiketoimintamme tämä lisenssimaksun taso harkitaan tarkkaan ja ähm, äh, määritellään OECDn määrittelemien metodien kautta. Tämä presunttiosuus on oikeudenmukainen ja perustuu markkinaehtoisuusperiaatteelle. McDonald's maksaa suuria summia yritysveroa Euroopassa, samoin kuin sosiaalista veroa ja kiinteistöveroa sekä muita veroa. Euroopan unionissa 2013-2017 maksoimme yli 3 miljardia euroa yritysveroa, keskimääräinen veroaste oli 29 prosenttia. Me maksamme myös sosiaalisia kiinteistöveroja ja muita veroja. Ma- ravintolamme maksavat veronsa niissä maissa, missä ne toimivat. Me maksamme siis suuria summia veroja Euroopassa. 2015 ilmoitimme, että uudelleen järjestelemme yrityksemme ja laadimme yritysmallimme sellaisiksi, että se tukee uutta liiketoimintamallia. Tätä varten meillä nyt on yhdistyneessä kuningaskunnassa rakenne, joka on vastuussa lisensoinnista sekä teollis- ja tekijänoikeuksista Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä ö, tukee meidän ö, franchising järjestelmäämme ja vähentää kustannuksia. Suljimme yrityksen operaatiot Genevessä ja Krissirin äh, Sveitsin toimisto on auki, samoin kuin Luxemburgin toimisto, joka tukee Luxemburgin äh, ravintoloita. Me valitsimme yhdistyneen kuningaskunnan, koska meillä on siellä paljon henkilökuntaa ja siellä on äh, laadukasta henkilökuntaa. Myös kieli vaikutti päätöksentekoon, samoin yhteydet muihin markkinoihin. Tämä päätös tehtiin riippumatta Brexitistä, OECDn BEPS-kehityksestä tai paratiisipapereista. Siellä toitte kiinnostuneita veropolitiikan kehityksestä, joten halusin hiukan kommentoida sitä. Sääntelyn selkeys ja yksinkertaisuus on erittäin tärkeää meillä. Kun on kyse verotuksesta, uudenlaiset kansainväliset säännöt ja suuntaviivat voisivat auttaa siinä, että saisimme yksinkertaisemman ja johdonmukaisemman kansainvälisen verotusjärjestelmän. Kun on kyse BEPSistä, me kannatamme enemmänkin holistista lähestymistapaa kuin yksipuolista maakohtaista lähestymistapaa. Säännöt ovat myös tärkeitä, jotta yrityksille olisi vakautta. Me kannatamme selkeyttä, johdonmukaisuutta ja oikeudellista varmuutta, kun laaditaan uutta lainsäädäntöä. Tällä tavoin yrityksemme pystyy kasvamaan, luomaan uusia työpaikkoja ja maksamaan veroja siellä, missä liiketoimintaa harjoitamme Euroopassa ja ympäri maailmaa. Kiitoksia. Odotan kovasti keskustelua. Thank you very much, Madam Yates. Kiitos Yates. Johnson seuraavaksi. Hyvää huomenta. Olen Patricia Johnson ja mm, vastaan veroasioista Nikel. Nikel on kiitollinen tästä mahdollisuudesta saapua tutkintavaliokuntaan kertomaan siitä, miten me järjestämme toimintamme, miksi näin teemme. On hyvä, että olen mukana rakentavassa keskustelussa Euroopan parlamentin kanssa. Minä haluan kertoa kahdesta asiasta niin Naikin liiketoiminnassa. Naik osallistuu EU-talouteen merkittävästi. Tämä tapahtuu meidän investointien, työpaikkojen luomisen, innovaatioiden kautta ja me myös ruokimme Euroopan intohimoa urheilukohtaan. Mitä tulee veropolitiikkaan, Nike seuraa kahta, kahden, seuraa kehityksessä kahden asian takia. Me haluamme katsoa, miten EU ja kansainväliset verotussäännöt uudistuvat ja me haluamme katsoa, että me noudatamme lakia kaikissa niissä maissa, joissa me toimimme. Meillä on monimutkaiset kansainväliset toiminnot, ja meillä on terveeseen liiketoimintamalliin toimiva verokäytäntö, yksinkertaisuus, avoimuus. Tämä mahdollistaa sen, että me pystymme investoimaan luottamuksella ja me pystymme myös inspiroimaan tulevien sukupolvien urheilijoita. Naiko on sitoutunut pitkällä aikavälillä investoimaan Euroopan 74 000 työntekijästä 14 000 on töissä Euroopan unionissa 20 maan alueella. Me olemme olleet läsnä Euroopassa vuodesta 1972 lähtien. Meillä on merkittävää liiketoimintaa vuodesta 1987 lähtien. Vuodesta 1998 lähtien meidän päämaja on ollut Hilversumissa Alankomaissa, joissa on 2500 työntekijää töissä. Alankomaat valittiin useasta syystä. Ensinnäkin maan keskeinen sijainti markkinoille. Siellä on osaavaa henkilökuntaa ja dynaaminen liiketoimintaympäristö siten, että pystymme maksimoimaan Euroopan kasvumahdollisuudet. mahdollisuudet. Lisäksi meillä on maailmanluokan jakelukeskus Belgiassa, jossa työskentelee 3500 työntekijää. Me investoimme logistiikkaan, kiinteistöihin, ja me teemme yhteistyötä satojen eurooppalaisten pk-yritysten kanssa. Me olemme sitoutuneet Eurooppaan, sen kansalaisen ja sen talouteen pitkällä aikavälillä. Kansainvälisenä yr- urheiluyrityksenä Nike on perustanut päämaansa Beavertonin Oregonin Yhdysvaltoihin. Meillä on ö, tukkumyynti ja sitten suoramyynti asiakkaalle. Me pääsemme ulotamme, olemme yhteydessä asiakkaisiin, me Naikin omien kauppojen kautta meillä on kauppiaiden 55 000 kauppiaan kanssa yhteistyösopimus ja lisäksi myös digitaalisten väylien kautta me panostamme tekijänoikeuksiin. Meillä on patentteja, trademarkkeja, copyrightteja, jotka ovat tärkeitä meidän menestykselle ja kilpailutilanteelle. Meidän yritysrakenne heijastaa maailmanlaisen talouden tarpeita, jossa on suuria maantieteellisiä alueita, eri asiakaskantoja ja jakelukeinoja. Naikin verorakenne heijastaa meidän yritysrakennetta. Se on suunniteltu siten, että se helpottaa meidän palveluiden ja tuotteiden toimittamisen mahdollisimman kustannustehokkaalle tehokkaalla tavalla asiakkaillemme. Meidän verorakenne seuraa kansainvälisiä OECDn veroohjeita ja noudatamme myös EU-lainsäädäntöä ja niiden maiden lainsäädäntöä, joissa me toimimme. Minä kerron teille nyt tiettyjä lukuja. 2017 Euroopan verokustannukset, mukaan lukien tulot, tullit, yritysverot, niin ylittivät 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 2018 helmikuussa meille syntyi Yhdysvaltain verojärjestelyjen muutettua kahden miljardin verolasku. Ja tätä silmällä pitää kaikki Yhdysvalta, kaikki Naikin tulot ovat olleet verotuksen alaisena. Me ymmärrämme, että ympäri, verotusympäristö muuttuu ympäri maailmaa, niin me olemme aina sopeutuneet kaikkiin muutoksiin, jotta me varmistamme, että me noudatamme lakia kaikissa niissä maissa, joissa me toimimme. Puheenvuoron päätöksi toivon, että tämä auttaa avaamaan merkityksellisen ja hyvän keskustelun verotuksesta kansainvälisessä yhteisössä. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Äh, tax 3 valiokunnan jäsenten kanssa keskustelu alkaa minuutin puheenvuoro kysymystä varten ja sitten joitain minuutteja vastausta varten. EPP esittelemään, olkaa hyvä. Let me highly appreciate your Kiitos. Ensinnäkin arvostan tämän suuresti siitä, että te kumpikin olette täällä tänään. Te Tämä ei ollut välttämättä helppo päätös teille. Monet yritykset kieltäytyivät, joten hienoa te tänne. Emmekä aio kysyä turhan tarkkoja kysymyksiä teidän verojärjestelystänne, vaan laajemmin, laviammin haluaisin puhua. Viime aikoina liian paljon on käytetty resursseja verojen optimointiin sen, sen että olisi tämä satsattu parempiin tuotteisiin. Seuraus on se, että yhä useampi ihminen ja yhä useampi talousalue ja yhä useampi poliitikko katsoo, että nykyinen verotustilanne ei ole kestävällä pohjalla, koska nykyinen verotusjärjestelmä ei ole reilu. Veron pitäisi heijastaa sitä tapaa, millaista voit, sitä, suur, voiton suuruuteita yritys tuottaa ja myöskin sitä, missä voitto syntyy ja siellä, missä yrityksen maksajat eivät maksa veroa. En halua millään tavalla aliarvioida sitä, että teollisen oikeuksien verottaminen ja franchising-toiminta ja muut ovat merkittävässä osassa. Tässä on paljon liikkumavaraa, mutta nyt on todella korkea aika muuttaa nykyisiä käytänteitä. Yhteiskunta vaatii lisää avoimuutta ja myöskin loppujen lopuksi Halutaan myöskin, että toiminta erittäin tiukaisella tavalla ja kysymysten suhteen, joista puhuin. Mikäli tuottaa voittoa, täytyy maksaa veronsa. Tämä voidaan tehdä lainsäädäntö teitse tai muilla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla, esimerkiksi suostettuna ja, ja siitä, sillä, että yritykset tehdään tietoisemmiksi niiden yhteiskuntavastuusta. Kysymyn, kysynkin, missä määrin te katsotte, että teidän yrityksenne toimintatapojen pitäisi muuttua? Onko muutoksia jo tapahtunut viiden vuoden aikana? Mitä muutoksia on tehty? Mitä näyttää teillä muutoksista? Ja onko muutoksia tehty kautta teidän liiketoimintanne vai onko vain tiettyyn liiketoiminnan osaamaan tehty muutoksia? Reflect. Haluat... Please. Haluatteko nyt vastata? Olkaa hyvä. Okay. Thank you very... Kiitoksia paljon kysymyksestä. Kuten sanoin jo aluksi, McDonald's maksaa ja on maksanut yli 3 miljardia dollaria veroja eri puolella Eurooppaa yritysvero viimeisten viiden vuoden aikana. Yrityksenä, samoin kuin Nikekin sanoi avustuspainvuorossaan, me omamme sellaisen verorakenteen ja yritysrakenteen, joka noudattaa me liiketoimintamalmimme, joten verotuskysymykset eivät ole päällimmäisenä. Muutoksia, joka teimme hiljattain, siihen rakenteeseen, joka toimii yhdessä kuningaskunnassa, oli tulosta siitä, että uusi pääjohtaja muutti meidän globaalin rakenteemme alakohtaiseksi rakenneksi. Yritysrakenteen muutos on seurasta tästä. Työntekijämme maksavat veronsa kaikissa maissa, missä me toimimme. Meillä on ravintolat, jotka ovat paikallisesti ja yhteistyössä me maksamme veromme sillä, missä me toimimme. Mrs. Johnson, please. Again, thank you for the question. Kiitos kysymyksistä. Kiitos Arin, että vastasit ensin. Minäkin halusin sanoa, että omien kokemukseni valossa Nike ei ole muuttanut liiketoimintamalliaan sitten siihen suuntaan, että vertaisin enemmän työn tekemistä. Meidän toimintarakenteemme pyrkivät helpottamaan sitä, että liiketoiminta sujuu hoivasti ja, ja me voimme sitten kasvaa ja investoida lisää sitä sen myötä. Well then, uh, SND, Jeppe Kofod, please. Jeppe SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos molemmille rouville, että ovat valiokunnan valiokunnassa vastaamassa kysymyksiin. Minulla olisi kysymyksiä Jeitsille. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 McDonald's-yritysrakenne Euroopassa on muuttunut merkittävästi. Monet, ammat, monet ammattijärjestöt järjestävät tyytymättömän kertomuksen aiheesta. Kuusi yritystä, jotka olivat perustettu jotka, joiden kotipaikka oli Luxemburgissa ja Yhdysvalloissa. Nyt teillä on 11 yritystä Alankomaissa, Hollannissa, Alankomaissa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Singaporessa, jotka pyörittävät yritystoimintaa. Te äsken perään kuulutitte yksinkertaisuutta. Minä haluaisin tietää, miksi nämä merkittävät rakenteelliset muutokset toteutuivat Euroopan liiketoimintojen kohdalla. Lisäksi pääsy pätevään, äh, pätevään henkilöstöön muuttaminen pois Luxemburgista, liittyykö se komission tutkimuksiin vai liittyykö se siihen, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on ilmoitettu verokannan alentamisesta? Kiitos, Jeitsa, seuraavaksi. Kiitos. Minä aloitan vastakkaisessa järjestyksessä McDonaldsin siirtyminen Luxemburgista, joissa oli yhdistyneessä kuningaskuntaan tapahtui sen jälkeen, kun McDonald's siirtyi segmenttikohtaisen järjestelyyn. Meillä on kansainvälinen johtava markkina-alue. Viisi maata, jotka vastaavat 40 prosentista tuloistamme. Me pyrimme katsomaan keinoja virtaviivaista ja keskittää, tehdä nopeita päätöksiä ja ratkaisuja tiedon ja käytäntöjen on suhteen. Me katsomme, mikä on paras paikka toimia näin. Ja yhdistynyt kuningaskunta nousi esiin, koska se on lähellä muita markkina-alueita. Siellä on vastaava kieli kuin emoyhtiössä ja siellä on myös pätevää henkilöstöä. Meillä oli siellä jo tietty määrä henkilöstöä. Analyysi ja päätös tapahtui ennen Brexit-äänestystä, se tapahtui ennen OECD ilmoituksia kesäkuussa 2017. Se oli tapahtunut ennen paratiisipapereita ja tämä päätös ei myöskään nojannut valtion apu ulottuvuuksiin, mutta sikäli kun te arvostatte meidän läsnäoloa täällä, niin pidän siitä, että te ette kommentoi käynnissä olevia tutkimuksia, mutta haluan sen verran kommentoida, että tämä ei liity siihen. With, with regard to this, I didn't forget. Okay, with regard to this... Mitä näihin rakenteellisiin muutoksiin, niin yhdistyneessä kuningaskunnalla meillä on siirtymän seurauksena tietynlainen kokonaisuus, ja tämä johtuu mutkaisista oikeudellisista syistä. Me olemme saattaneet siirtää kokonaisia yhtiöitä, emmekä pelkästään pääomia. Tässä saattaa olla hallinnollista yksinkertaisuutta taustalla. Emme joudu siirtämään yksittäisiä franchise-sopimuksia joiden maiden kohdalla päätimme valita tietyn maan ihan summan muutikassa. Me halusimme varmistaa sen, että tämä operatiivinen siirto yhdistyneeseen kuningaskunnan ymmärretään. Me emme ole koskaan pyytäneet, emmekä me ole koskaan saaneet mitään myönteisiä kannustimia yhdistyneeltä kuningaskunnalta muuttaaksemme sinne. Me maksamme täydet verot nettotuloista. Maybe you didn't uh, hear my question. Kenties tämän kysymykseni ei kuulunut kunnolla läpi. Minä kysyin, mitkä ovat ne erityiset syyt sille, että teillä on tämä äärimmäisen monimutkainen yritysrakenne Euroopan toimityönne suhteen, ja on yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nyt teillä on 11 yritystä Hongkongissa, Alankomaissa, Singapurissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa. Täällä oli ennen kuusi yritystä, nyt teillä on 11 yritystä. Mitkä nämä erityiset syyt tässä taustalla ovat, minä sitä ymmärrän. Johtuuko se verosyistä vai muista syistä? Ei tämä ei ollut verosyistä Meillä ei ole pääkonttoritoimintaa Alankomaissa. 75 franchise-yrittäjää, jotka pyörittävät ravintoloita. Minä en ole varma, että tämä Unhappier Meal kertomuksen kaikki tiedot ovat täsmällisiä. Jos nyt ajatellaan sitä, missä me toimimme ennen kuin näitä rakennemuutoksia tapahtui. Meillä oli alueellinen päämaja Singaporessa. Tämä siirrettiin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Puheenjohtaja, jos sallitte, te sanotte, että kaikki tiedot eivät ole täsmällisiä. Voisitteko te vastata valiokunnalle, mitkä tiedot eivät ole tähdellisiä, täsmällisiä ja korjata ne? jotta me tiedämme, mikä on oikein ja mikä on väärä. Voitteko te vastata kirjallisesti? Ei, minä en näe mitään hyötyä. Se, mihin me vastuullisena yrityksenä sitouduimme, on, että me saavamme tänne kertomaan, miten tämä toiminta tapahtuu. Niin, ihan te puhutte, että yksinkertaisuus ja selkeys on tärkeää. Valiokuntamme toiminnan kannalta olisi hyvä, että te kerrotte, mitä tässä kertomuksessa on epätäsmällistä, jotta me ymmärrämme, miten todellinen asianlaita on. Ihan tätä vain minä pyytäisin. Olisiko tämä mahdollista? Te kommentte itse tätä teidän pyrkimystä. Oh, I answered it. Um, I don't see the benefit. Of... En näe mitään hyötyä, että tämä tieto välitetään vastaan mielelläni kysymyksiin kyllä, joita täällä tänään käsitellään. Tom van Mevrouw goedemorgen. Um... Ehm, Hyvää huomenta, arvon rouva. Eilen illalla vierailin teidän ravintolassanne, söin ihan järkyttävän aterian. No, kritiikki sikseen, mutta haluaisin hieman syventää sitä kysymystä, jonka Q-Food esitti kun on kyse yritysrakenteen muuttamisesta vuonna 2015 McDonaldsilla, on havaittu, että uudelleen järjestely tuli vasta sen jälkeen, kun komissio ensimmäistä kertaa oli alkanut tutkia Luxemburgin veropäätöksiä ja sitten sitten otettiin esiin myöskin Yhdysvaltain ja Luxemburgin välinen sopimus verotuskysymyksistä ja sitten Brexit äänestys 2016 kenties vaikuttaa myöskin. Vasta sen jälkeen, tai sen jälkeen tuli Brexit-äänestys. Joten äh, ajankohdan osalta tämä oli mielenkiintoista. Vaikuttaa nyt siltä, että sitten kun komissio alkaa tutkia asioita, silloin McDonald's reagoi Tämä on paljon puhuva asia. Ja mitä tulee Luxemburgin Yhdysvaltain kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus, olisiko tämä ollut jo kenties taustalla yritysrakenteen muuttamisessa? Ja se, että te valitsette yhdistyneen kuningaskunnan paikaksi, jossa teette tällaisen muutoksen, onko kyse kenties henkilöstökysymyksistä vai olisiko teidän kannattanut mennä, miten sitten, jos olisitte tällaisen rakennemuutoksen Luxemburgissa, miten tilanteet vaihtuvat näiden kahden välillä? Joo, Madame Yates, please. Kiitoksia edustaja Rova Yates. Äh, kiitos näistä kysymyksistä. Avauspuheenvuorossani selitin, että McDonaldsin päätös uudelleenjärjestellä eh, johtui muutoksesta liiketoimintamallissamme. Tämä johtui eh, uudesta toimitusjohtajasta. 2015 maaliskuussa hän tuli. Tämä on siis yhteensattuma. Tämä ei johdu mistään jatkuvista tai käynnissä olevista tutkinnoista. Tämä vaikutelma vahvistuu olettaisin selitykseni kautta. Ja kun katsotaan sitä, että yhdistynyt kuningaskunta on äh, sanoisin, koti tai lisensoinnin keskus, niin henkilökunta, kieli, yhteydet äh, eri markkinoille, suuren kasvun markkinoille olivat syitä tähän valintaan. Luxemburgin päätös 2008 ja 2009 tehtiin toisen liiketoimintamallin alaisena. Se, mitä sanon uudelleen, on, että se, mitä teemme tänään, on, että operoimme keskitettyä melkeinpä maailmanlaajuista mallia, jonka tarkoituksena on saada innovaatio päätökset ja muutokset yrityksiimme, siis ravintoloihimme nopeasti niissä maissa, joissa liiketoimintaa harjoitamme. No pieni lisäkysymys, mikäli sallitte. Innovaatio on teille tärkeä asia. Voitaisinko sekin puoli tehdä transparentimmiksi, se kuinka te innovoitte? I didn't hear the end of the question. En kuullut kysymyksen loppuosa. Kysymys kuului, pitäisikö avoimuuden koskea myöskin innovointia, joka, joka, joka teille on niin tärkeä asia. Minä luulen, että sen jälkeen kysyttävyydetään muuta. Yrityksenä me pyrimme aina avoimuuteen, myöskin sen kun on kyse innovoinnista. Innovointi meillä keskittyy ravintolatason operaatioihin – ruokalistaan, ravintolan suunnittelun teknologian ja asiakastyytyväisyyteen. Avoimuus silloin, kun on yrityksen verotuksesta kyse, edellyttäisi, että me kunnioitamme lakeja ja maksamme veroja siellä, missä me harjoitamme liiketoimintaa. Annamme tarvittavat vaaditut raportit ja sitten maksamme veromme suuren määrän veroja niissä, niille yhteisöille, joissa me toimimme. Joo. SND Peter Simon, please. SNDstä Peter Simon. Niin, sydämelliset kiitokset. Minä esitän kysymykseni saksaksi ja haluaisin Kufudin kysymyksistä jatkaa ja pyytäisin, Rova Yates, voisitteko katsoa hetken tänne päin? Istun täällä teidän takananne oikealla. No niin, nyt näette minut me saimme tämän kertomuksen, tämä Unhappier Meal-raportti. Äh, ja tässä on tällainen äh, luettelo, tällainen äh, kaavio siitä, millainen McDonaldsin verotuksellinen rakenne oli ennen siirtymistä yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen jälkeen. Ensin on tämmöinen yksinkertainen kaavio ja sen jälkeen on valtaisa määrä erilaisia yrityksiä, jotka ovat päällekkäisiä. Voisitteko te selittää jollekin tavalliselle ihmiselle jonkun syyn, miksi näin on tehty, joka ei ole sitä, että halutaan tehdä asiasta epäselvempi, epäavoimempi? Miksi siirrytään tällaista selkeästä rakenteesta tällaiseen rakenteeseen, jota miksi kukaan veroviranomainen ei pysty enää täysin ymmärtämään? Trying to to understand the reasons behind that huge change if it were not tax. Me pyrimme ymmärtämään näitä syitä muutoksen taustalla, mikäli kyseessä ei ole verosyyt. As I've said, there are a number of... On useita äh, oikeudellisia syitä, minkä takia olemme omaisuuseriä tai yrityksiä tai äh, osakkeita siirtäneet eri tavoin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se, mikä on tärkeää, on, että maksamme verot, jotka yhdistyneessä kuningaskunnassa pitää maksaa normaalin veroasteen mukaisesti. Emmekä ole pyynneet tai saaneet mitään erityiskannustimia tai verosopimuksia. Meillä on vahva operationaalinen pohja yhdistyneessä kuningaskunnassa ja meillä on lisenssointioikeudet yli puolelle näistä teollisista tekijänoikeuksista, jotka ovat Yhdysvaltain ulkopuolelta. Läsen. Edustaja Simon. No, jätetäänpä tämä asia nyt näin, koska meillä ei ole aikaa. Sitten toinen kysymys. Kirjallisessa vastauksessanne viittasitte OECDn kriteereihin, kun on kyse lisenssimaksuista. Sanotte, että ne vastaavat OECDn kriteerejä ja tätä niin kutsuttua arm's length-periaatetta markkina- markkinaehtoisuusperiaatetta, että nämä hinnat siis vastaavat markkinahintoja. Voisitteko kertoa meille, miten tätä periaatetta sovellatte teidän kohdallanne, kun McDonald's on kuitenkin ainutlaatuinen brändi maailmalla? Millaista liikkumavaraa teillä on, kun määrittelette sisäiset lisenssihinnat? Kuinka nämä hinnat määritellään? associates on the transfer prices. Thank you. Ja itse hinnoista, kiitos. McDonald's noudattaa siirtohinnoittelua ja analysoi nämä asemukaiset royalty-tasot, jotta saamme franchising-yrittäjille hyötyjä siten, että he voivat käyttää hyväksi McDonald's-järjestelmää tekijänoikeuksia, toimintatapaa ja niin poispäin. On olemassa eri markkinadynamiikkoja kyseessä. Yleisesti ottaen käyttämme vertailukelpoisia hinnoittelumenetelmiä sikäli kuin mahdollista. McDonald's franchising-organisaationa toimii erilaisella tavalla kuin monet muut suuret ylikansalliset yhtiöt. 85 prosenttia meidän toiminnasta Yhdysvalloissa on franchising toiminta ilman yhtiön omistamia ravintoloita. Meillä on uudelleen franchising kampanja käynnissä siten, että tämä prosentti olisi 95 prosenttia. Tämä tarkoittaa 30, 3500 ravintolaa, joita McDonald's omistaa ja pyörittää. 90 prosenttia maailmanlaajuisesti on tämä taso. On erilaisia siirtoja, rojaltitasoja, joita seuraamme, jotta katsomme, että siirtohinnoittelu on asianmukainen ja että rojaltihinnat ovat asianmukaiset. Max Anderson, Greens. Vihreistä Anderson. Thank you. And thank... Kiitoksia. Kiitos myös Niken ja McDonaldsin edustajille, kun he suostuivat tulemaan paikalle, koska Apple ja Appleby eivät tulleet. Hienoa, että te olette täällä. Kuten te tiedätte, Euroopan unioni on nyt pian hyväksymässä lakeja, jotka liittyvät julkisiin maakohtaisiin raportteihin. Tällä halutaan helpottaa taistelua veronkiertoa vastaan. Tämä tulee tapahtumaan heti kun neuvostossa jotkut jäsenvaltiot mukaan luottavattavasti myöskin Ruotsi, jossa sosiaalityöt heittäytyvät hankeleiksi. Sitten kun nämä maat lakkaavat estämästä lainsäädäntöä, se tulee toteutumaan. Teillä on ongelmia maineen kanssa, koska verotuskysymykset ovat tämän aiheuttaneet. Kysyisinkin, jotta te voisitte parantaa mainettana, voisitteko jo nyt alkaa pistää täytäntöön tätä julkista maakohtaista raportointia. Olisitteko halukas tähän niin, että ihmiset tietäisivät, missä teidän voittonne syntyy ja missä te maksatte veronne, taikka ette maksa. Oletteko valmis tähän? Mitä McDonald'siin tulee? On oikein hienoa, että te maksatte näitä veroja, joita te ette voi välttää välttää. Minun huoleni on se, että teillä on erittäin monimutkainen yritysrakenne. Tämä tekee teille erittäin helpoksi teidän pyrkimyksenne piilottaa vero, veroja tai olla maksamatta niitä. Mikäli franchising toimii niin, että Delawareissa on teidän pääkonttorinne. Ja kai te tiedätte, että Delawareissa on erittäin leväperäiset tai löyhät tiedon julkistamissäännökset? Vaikuttaako tämä millään tavalla teidän päätöksenne toimia juuri sieltä käsin? Nike, paratiisin paperien mukaan te siirsitte valtavan määrän rahaa Permuudalle maahan, jossa on nolla yritysveroaste. Nike International Limited toimii sieltä käsin. Kuinka paljon te maksaneet rojalteja ja muuta Permuudalle ja kuinka monta työntekijää teillä tällä hetkellä on Permuudalla? Kiitos. I'll start with Delaware. Is that okay? okay. Aloitan Delawareista. Delawareissa on hyvin kunnioitettu ja arvostettu yrityssääntö ja siellä on myös erittäin laaja Äh, case law-kirjo. Siellä on myös selkeitä tapauksia siitä, kuinka on, miten on sallittua pyörittää yritystä. 50 prosenttia yrityksistä Yhdysvalloissa pitävät pääomaa Delawareissa, ja tämä ei tapahdu sen takia, että voitaisiin ver- välttää verotusta. Ja mikäli minä voin Voisin kertoa Naikin Bermudan käytöstä. Yhdysvaltain verolainsäädännön mukaan meille oli sallittua olla maksamatta veroa Yhdysvaltojen ulkopuolilta kerätyistä rojalteista ennen kuin nämä varat palautetaan Yhdysvaltoihin. Ja kuten kerroin, me juuri maksoimme kahden miljardin verot ja tämä kuittasi kaikki verot, kaikki tulot, joita on saatu Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Tästä oli kyse. Voimme tämä maakohtainen raportointi, kuten me vastasimme kirjallisessa vastauksessamme, nämä annetaan paikallisille veroviranomaisille OECD, ja EU-päätöksentekijöiden sääntöjen mukaisesti. Ja tässä noudatetaan myös Yhdysvaltain sääntöjä. OECD on monta kertaa todennut, että ainoastaan veroviranomaiset saavat käyttää näitä raportteja ainoastaan hyvin varovaisesti ja riskianalyyseen varten. Seuraava kysymys. Short follow-up to McDonald's. McDonaldsille vielä uusi kysymys. Jatkokysymys. Te ette siis kiistä, ettekö te, te tietäisi, että näitä ilmoitusvelvollisuuksia ei käytännössä katsoen oli Delawareissa. Ja te toteatte vain, että kaikki muutkin tekevät näin. Ja mikäli te voisitte vastata tähän kysymykseen liittyen tähän maakohtaisen raportointikysymykseen. Sir, in, with respect to Delaware. Vastaukseni Delawarein oli kaksikohtainen. Kerroin, että tämä ei ole poikkeuksellinen järjestely yhdysvaltalaisyritykselle, että siirtyy siirtotoimintaa Delawarein ja se johtuu tästä kunnollisesta hyvästä oikeusjärjestelmästä. Siellä on yhtiövero ja yhtiöverot maksavat niitä, jotka noudattavat tänne siis sääntöjä. Mitä tulee tähän maakohtaiseen raportointiin, minä olen Johnsonin kanssa samalla linjoilla – me olemme enemmän kuin valmiita noudattamaan lakia, mutta tässä vaiheessa on jo todettuja ja päteviä syitä siihen liittyen, mitä näitä maakohtaisia kertomuksia pitäisi jakaa. Niitä on jaettava veroviranomaisille ja näin McDonald's tulee jatkossakin tekemään. Thank you. I recall that one of the predecessors of this committee Muistuttaisin, että eräs valiokunnan edeltäjistä PANA-valiokunnan valiokunta vieraili Delawareissa ja näimme, mikä tilan asenlaita siellä oli. Paloma López Bermejo seuraavaksi. Gracias, presidente. Hablaré en, en español. Todos sabemos que... Kiitoksia, puhun Espanjaa. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että aggressiivista verosuunnittelua on valtioiden äh, joukossa yrittävät saada suuria yrityksiä alueelleen. Ja meillä on täällä kaksi yritystä, jotka ovat asiantuntijoita aggressiivisessa verosuunnittelussa. Se ei ole tietenkään laitonta. Se on yksi asia. Kysymys kuuluu, että onko se epämoraalista ähm, jotkut yritykset eivät tulleet paikalle, eikä tämä ole mitenkään ensimmäinen kerta, että yritykset ajattelevat olevansa kansanedustajien yläpuolella. McDonald's äh, maksaa äh, veroja ainoastaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Nike toimii äh, veroparatiiseissa, koordinoitte työtänne Alankomaissa, jotta sitten mahdollisimman vähän veroja. Se on luovaa työtä näiltä yrityksille. Ne yrittävät tehdä voittoa eikä maksaa veroa ja kiertää verosäännöt. Me ryhdymme veronkierron vastaisiin toimiin ja haluaisin kysyä, miten tehokkaina pidätte näitä sääntöjä. Tämä on kysymyksenne. Miten uskotte, että eurooppalainen ehdotus yhteisestä yhtenäisestä yhtiöveropohjasta vaikuttaa neuvottelustrategianne ja miten säännöt valvotuista ulkomaista yrityksistä vaikuttavat teihin. Ajatellaan tässä Niken päätöstä toimia Alankomaissa. Oletteko linjassa tuon maan verosuunnittelun kanssa ja kuuletteko kuluttajien ääntä? Mitä se tarkoittaa? Kannattavatko kuluttajanne näitä käytänteitä, jotka itse asiassa tarkoittavat, että kierrätte miljoonien eurojen verot. I would like to Haluaisin selventää erään asian, joka on kenties väärin käsitetty. Kysymyksen perusteella McDonald's maksaa veroja jokaisessa Euroopan maassa, jossa se toimii. Kolme miljardia olemme maksaneet yritysveroa viimeisten viiden vuoden aikana. Tämä edustaa katto muodostuu veroista, jotka ovat veroja voitosta, joka tulee ravintola-palveluista, Jokaisessa maassa olemme veromme maksaneet. Minä en edes odota, että mitään merkittäviä muutoksia tulisi McDonaldsin liike toimintaprofiiliin tai veroprofiiliin kun tulee veronkiertosäännöksiä tai mitään muuta, koska meidän odotetaan maksamaan veroja ja niin me tänä päivänä teemmekin. Mitä tulee puolestaan yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan, olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä vaikuttaa, missä määrin se vaikuttaa, kuten sanoin, kun kannustetaan avoimuuteen ja yksinkertaisuuteen, tätä me kannatamme McDonaldsilla – ja kun katsoo yksityiskohtia, on tärkeää, että järjestelmää sovelletaan erilaisiin liiketoimintamalleihin niin, että kaikki noudattavat samoja normeja. Avoimuusvaatimuksista olemme sitä mieltä, että niitä täytyy kunnioittaa ja näin toimimme jatkossakin. Johnson, Thank you. With Kiitos. Mitä tulee kysymykseen, joka liittyy kuluttajiin? Me jatkuvasti valvomme tarkasti, mitä, mitkä ovat kuluttajien näkemykset ja preferenssit, kun meidän brändistämme on kyse. Päivittäin ja asiakohtaisesti arvioimme tilannetta, joten emme jäätä kuluttajan näkemystä huomiotta, kun on kyse verosuunnitelmasta mistäkään muustakaan, mikä on paljastunut paratiisin papereissa. Mitä eurooppalaisiin verouudistuksiin tulee, me tuemme verouudistukset, jotka yksinkertaistavat hallinnollisia menettelyitä ja parantavat riiton ratkaisumenettelyitä ja tarjoavat selkeyttä lainsäädännön osalta. Tuemme, tulemme tukemaan kaiken tyyppisiä tällaisia pyrkimyksiä Euroopassa. Mitä tulee puolestaan kysymyksiä, jotka liittyy Alankomaihin ja siihen, kuinka Nike tekee yhteistyötä Alankomaan kanssa. Me olemme, me olemme sekä tukkumyyjä, vähittäismyyjä että myöskin innovointien edistäjä. Me noudatamme OECDn suuntaviivoja, jotka ovat olleet käytössä vuosikymmeniä niin, että riittävä määrä voittajia kussakin kuhunkin maahan, kun tarkastellaan niitä palveluita ja sitä, mitä yritys tuossa maassa tekee. but uh, yeah. Well, I think that not the no officers in Bermuda, employees in Bermuda, yeah, that was yeah, not yeah, asked. Yeah, Paljonko teillä on toimintaa ja toimistoja työntekijöitä Bermudalla? Bermudan yksikkömme ei ole enää aktiivinen. Olemme juuri ajamassa alas toimintamme permodella. EFDD David Coburn. FDD Coburn. No niin, kun olen kuunnellut tätä Rovesvierin valiokuntaa, niin olen, en ole yllättynyt, että McDonald's siirtää päämajansa yhdistyneeseen kuningaskunta. Minäkin tekisin niin, ja varmasti Brexitin jälkeen monet muutkin tulevat tekemään näin. Hyvä meille. Brexit tulee olemaan todellinen jättipotti. En voi syyttää heitä, on hyviä syitä siirtyä yhdistyneeseen kuningaskuntaan Naiset tietävät varmasti hyvin sen, että vero- ja oikeusjärjestelmä on parempi, siksi monet maailman yritykset, kun he tekevät kaupat, he haluavat, että siitä päätetään yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön puitteissa, mikäli riitongelmat tulee. Se on selkeä ja toimiva malli. Ja samasta syystä Delawaressa järjestetään, perustetaan yrityksiä Monet ihmiset täällä eivät ole ikinä pyörittäneet yritystä, ei ole harmainta hajuakaan siitä, miten yritystä tulee pyörittää. Yritys ei ole olemassa sen takia, että maksetaan veroa. Yritykset perustetaan, että voidaan tehdä voittoa ja siinä ohella työllistä ihmisiä. Näillä yrityksillä saattaa olla monimutkaiset veroratkaisut, mutta ainakin he työllistävät Euroopassa erittäin paljon ihmisiä enemmän kuin mitä eurooppalaiset yhtiöt tekevät Euroopan unionissa. He pyrkivät tuhoamaan työpaikkoja Euroopassa. Ja tässä valiokunnassa toivottavasti te tuotte enemmän liiketoimintaa iso britannian Kiitos. Was, Kysymys oli, että tuotteko enemmän toimintaanne yhdistyneeseen kuningaskuntaan? Kiitos. Minä haluaisin huomauttaa, että ihmiset eivät ole täällä välttämättä kiertämässä veroja. The, the employees of the European Union pay Euroopan unionin työntekijät maksavat erittäin vähän veroja. Se on parhaista tuloverojärjestelystä maailmassa. EU-työntekijät e maksavat vähemmän veroa kuin kansalaiset. McDonaldsilla on tavoitteena kasvattaa toimintaa tuottavasti ympäri maailman myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. And with respect to Nike, we hope... Mitä Nikeen tulee, me haluamme myös kasvattaa liiketoimintaamme yhdistyneessä kuningaskunnassa. Toivottavasti kuluttajat siellä edelleenkin ostavat ilman meidän tuotteita. EPP, Darius Rosati, please. Seuraavaksi EPP Rosati. Chairman and thanks. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, äh, kummallekin yrityksen edustaja täällä. Minä äh, kannatan, minä pidän McDonaldsista ja Nikeista. Minulla on vähintään kolmet Niken kengät kotona äh, ja toivottavasti voin käyttää niitä tulevaisuudessakin. Nyt haluaisin lähteä teistä, Rova Yates. Te sanoitte, että McDonald's maksaa veroja kaikissa EUn jäsenvaltioissa, joissa sillä on äh, toimintaa varmaankin kaikissa EUn jäsenvaltioissa itse asiassa. Kysymykseni on seuraava. Liik- McDonaldsin liiketoimintamalli perustuu franchising-järjestelmälle, jossa yksittäinen äh, yrittäjä maksaa äh, lisenssimaksua kenelle? Yhdistyneen kuningaskunnan päämajalle, aikaisemmin Luxemburgin päämajalle. Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen on, kuinka paljon voit tuottoa jää jäljelle sen jälkeen, kun tämä lisenssimaksu on maksettu? Kuinka suuri osuus tällä lisenssimaksulla on eri jäsenvaltioiden McDonaldsien voitossa? Kuinka paljon voitosta siis jää jäsenvaltioon? Ja sitten ymmärtääkseni voitot maksetaan tästä, siis verot maksetaan tästä jäljelle jäävästä osuudesta. Ja tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni Onko teillä mitään verosopimusta minkään EUn jäsenvaltion kanssa? Oliko teillä verosopimus Luxemburgin kanssa? Onko teillä Luxem- yhdistyneen kuningaskunnan kanssa verosopimus tai jonkun muun jäsenvaltion kanssa verosopimus? Ja Rova Johnsonille. Ja kysymys on samankaltainen. Kuinka suuri osuus on rojalteilla suhteessa koko liikevaihtoon ja äh, voittoon ennen veroja. Ja toinen kysymys teille on, mikä on tosiasiallinen veroaste äh, voitoille, joka maksatte Euroopassa? Ja sitten sanoitte, että olette maksaneet äh, veroja kaikista Yhdysvaltoihin palautetuista voitoista, jos olen oikein tämän ymmärtänyt. Voitteko vakauttaa, että kaikki voitot, jotka on siirretty Euroopan unionin ulkopuolelle, on päivän päätteeksi verotettu myös Yhdysvalloissa, vai eikö näin ole? Thank you. Kiitoksia. Lisenssimaksut tai royaltit, joita McDonald's maksaa ja joita franchising yritystoiminnan harjoittajat maksavat. Toimitan yhdistön kuningaskuntaan tai alkuperämaahan. Ja kun puhun tästä, niin tässä on kyse yritysmaalista, jos 25 prosenttia on franchising-toimintaa franchising-yritysten pyörittäjät maksavat veroja niissä maissa, joissa he toimivat. Minulla ei ole tarkkaa lukua voitoista Euroopassa, mutta tämä kolme miljardia viime vuoden aikana on keskimäärin 29 prosenttia. Ja tämä on keskiarvoprosentti, jonka olemme maksaneet veroja näissä maissa. Ja verothan vaihtelevat maasta toiseen huomattavasti. Tax rulings. Mitä tulee yksittäisiin veropäätöksiin, voin vain uudelleen todeta, että että meillä ei ole minkäänlaista verosopimusta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Entä sitten Luxemburgin tilanne? Valtion tukitutkimus on siellä meneillään Luxemburgin veropäätöksen osalta, verosopimuksen osalta. Minun sanottiin, vakuutettiin etukäteen, että minun ei tästä tarvitse tänään, tänään puhua. Last question first. Ehkä, ehkä voin aloittaa teidän viimeisestä kysymyksestänne sallinette, että selvennän tilannetta. Yhdysvaltain uusi verolainsäädäntö edellyttää sen, että me maksamme veroja. Siirtomavero esimerkiksi maksamme veroja myöskin kaikista muista tuloistamme kuin niistä, jotka on kotoutettu. Mikäli meillä on tuloja jollakin lainkäyttöalueella, jolta nämä varoja ei, jolta näitä varoja ei kotouteta, näistäkin maksetaan veroa. Tämä kuulostaa monimutkaiselta, mutta laskemien pohjalta, jotka on tehty offshore-voitosta, niin niiden osalta uudelleen investointi olemme tehneet yhteisön eri puolelle Eurooppaa, esimerkiksi Belgian jakelukeskuksen. Nämä voitot on verotettu Yhdysvalloissa vaikka niitä ei ollut kototettu. Kirjassa vastauksissani siellähän kysyttiin rojalteja ja ne, niiden suhteetta voittoihin. Totea, totesin jo kirjallisesti, että tämä on suhdeluku, jota emme laskeskele tai paljasta. Saamme sisäisiä rojalteja, mutta myöskin rojalteimaksuja kolmansilta osapuolta, mutta minulla ei lupa tällaista julkistaa. Mitä tulee efektiivisen todellisen veroasteeseen Euroopassa? Ei, me, meillä ei ole tarkkaa laskentaa tästä, mutta voimme laskelman tehdä ja toimittaa sen valiokunnalle. Sandy eh, Ramon Gracias, presidente. Eh, señora... Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän vastaukseen? Mikäli minä ostan kenkiä Brysselistä, kuinka paljon näistä tulosta liittyy näihin teollistekijän oikeuksiin? Ja paljon näitä tulee sitten, eli nämä tekijänoikeustulot maksetaan sitten Oregonin eikä Brysselin. Mikä on keskiarvo, jotka näistä tuotteista, mikä on osuus näistä tuotteista on näitä teollistekijän oikeuksia. On harmaa ja musta lista näistä veroparatiiseista. Onko Nikella tai McDonaldsilla yhtiöitä, tytäryhtiöitä, joiden päämaja on näissä veroparatiisimaissa? Kolmas kysymys. Mikä prosentti kaikesta niistä veroista, joita McDonald's tai Nike on maksettu Bermudaan, mikä kuinka suuri osuus verolaskusta on maksettu Bermudaan. Minä en ole vielä täysin selvillä siitä, mitä lukuja kullekin veroviranomaiselle esitetään EU-maissa, mitä tulee tähän maakohtaiseen raportointiin liittyen. Ilmoitat Tunnetteko te kansallisen tilanteen veromaksuista kunkin maan veroviranomaisella vai miten toimitte? Kiitos, Johnson. Mitä tulee tähän maakohtaiseen raportointikysymykseen, minä vastaan siihen ensin. Me välitämme nämä tiedot Yhdysvaltain hallitukselle liittyen meidän veroilmoitukseen. Se palautetaan lainsäädäntömme mukaisesti Yhdysvaltain verotajalle. Mitä tämän Bryssel-kysymykseen tulee? Se on monimutkainen kysymys. Minä hajotan sen osiin. Meillä on Brysselissä useita eri yrityksiä. Meillä, sanotaanko vaikka Belgiassa eikä Brysselissä, meillä on useita eri yrityksiä. Meillä on tämä jakelutoiminta, joka on maailmanlaajuinen toiminta. Tällä nämä jakaa ja mm, saa kokonsa mukaiset mm, jakelukustannukset, joista hän laskuttaa meitä. Mitä tulee tähän myyntiin? Myynnin kengän myy tukkuri jälleen myyjälle Brysselissä samalla tavalla, kun se myydään kolmannelle osapuolelle. Ja te muistanette, että meillä on EU-ssa 55 000 jälleenmyyjää ja 393 Naikin omaa kauppaa, joten se osuus tekijänoikeuksista on sama niin Naikin kaupassa kuin kolmannen osapuolen liikkeessä. Te kysytte myös, kuinka paljon veroja Bermudalla on maksettu. Veroja on maksettu kaikista niistä tuloista, joita siirtoveron myötä on sinne tuotu, ja veroja maksettiin yli 2 miljardia kolmannella vuosineljänneksellä. Yates, minä olen samoilla linjoilla tästä maakohtaisesta raportoinnista. Me ilmoitamme nämä Yhdysvaltain verottajalle osana meidän veroilmoitusta. Joulukuussa 21. päivä vuodelle 2017 McDonald's toimii 120 maassa, niin yhtiönä kuin myös franchising toimijoiden kautta olettaneen, että joitain yhtiöitä sijaitsee niin kutsutuilla harmailla markkinoilla, kuten te tilannetta kuvasitte. Mutta minä tarvitsisin yksityiskohtaisemman esimerkin, että voin tähän vastata paremmin. Mitä tulee Bermudaan, niin me maksamme veroja niistä toimista, joita Bermudassa on. Bermudan kohdalla Kyseessä on myös vakuutusyhtiö, joka siis Bermudalla toimii. Sí. Si, si he entendido bien, entonces, eh, el informe país por país solo se lo entregan a los Estados Unidos. Tämä maakohtainen raportti, sen annatte vain Yhdysvalloille, ettekä Euroopan valtioille? Ymmärsinkö oikein? Voitteko vahvistaa tämän? Eli Euroopan valtiot eivät saa tietoa teidän maanne maakohtaisista raportteista Yhdysvallat vain. Under the, the rules and the guidelines is... sääntöjen mukaan, jotka OECD on laatinut ja käytänteet, jotka on luotu veroviranomaisten kanssa kaikkien EU-maissa, EU-maissa, joten tiedonvaihto tapahtuu veroviranomaisten välillä. Meidän tar- velvoitteemme on äh, Äh, tehdä yhtiön äh, veroilmoitus kotimaassamme. Jos joku toinen EU-valtio haluaa nähdä tämän maakohtaisen raportoinnin, niin silloin sen täytyy sitä pyytää äh, Yhdysvaltain veronomaisilta. Ei muuta sanottavaa, näin minäkin ymmärsin. No niin, nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä puhujalistan ulkopuolelta. voidaan sitten myös esittää kysymyksiä, ne jotka ähm, halusivat ne, jotka ajattelivat, että heidän kysymyksensä on vastattu täysin, voivat esittää siis jatkokysymyksen. Edustaja Niedermayer. I must say I was a little bit disappointed that... Kiitos. Palaan tähän ensimmäiseen kysymykseen ja olen pahoillani siitä, että sain vastauksen täysin erilaiseen ähm, kysymykseen kuin mitä esitin. Kysymykseni oli, että miksi lainsä- missä määrin lainsäädännöistä muutoksista ja muista muutoksista johtuen EU:ssa, mutta myös globaalisti yritykset uudelleen arvioivat lähestymistapansa veropolitiikkaansa. En tarkoita sitä, että yritys seuraisi verotus mutta vaikka verotus seuraisikin yritystä, niin on erilaisia tapoja toimia. Bermudan operaation teoiden päättäminen johtuu todennäköisesti Yhdysvaltojen vero uudistuksesta. Ja minun on myös vaikea ymmärtää, että teidän Luxemburgin ne aikaisemmin eivät muka johtuneet Luxemburgin hallitukselta saamasta ne verosopimuksista. Olisi oikein hyvä minulle ja kollegoilleni nähdä ja ymmärtää, että eh, suuret yritykset, kuten teidän yrityksenne on, nyt jotenkin uudelleen arvioinut tilanteen ja haluavat enemmän avoimuutta ja selkeyttä verotuskysymyksissä ja haluavat kunnioittaa sitä periaatetta, että verot on maksetaan ainakin jossakin, missä liiketoimintaa tehdään. En tarkoita kiinteistöveroa, sitä ei voida välttää, enkä tarkoita myöskään palkoista maksettavaa veroa, sitäkään ei voida välttää, vaan tarkoitan yrityksen voitoista maksettavaa veroa. Kiitos. Um, under OECD... Mitä OECDn suuntaviivoihin tulee? Meidän täytyy maksaa veroa sen arvon mukaan, joka muodostetaan kullakin lajin jossa me toimimme. Emme me voi voittoa siirtää toiselle lainkäyttöalueelle niin, että toinen lainkäyttöalue sitten menettää voittoa. Joten meillä on tämä arm's length-periaate käytössä voiton muodostuksen suhteen. Ja kokonaisverotaakka pitää sisällään myöskin tullit toisin kuin McDonaldsin tapauksessa. Valiokunta toivon mukaan ymmärtää, että tämä on merkittävä taakka näikin kaltaisille yrityksille eu ja kaikille, missä me teemme toi, harjoitamme toimintaa. Ja tämä on kokonaan unohdettu tässä keskustelussa. Like many multinational companies. Niin kuin monet monikansalliset yritykset Euroopassa ja maailmalla, me jatkuvasti tarkastelemme uudelleen yritysrakennettamme ja laillisia velvoitteita ja verovelvoitteitamme ja teemme mukautuksia kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja tehokkuuden ylläpitämiseksi. Your choice. SND co-rapporteur Jeppe Kofod, please. Jeppe Kofod, SND-yhteisesittelijä. Kiitos. Minä halusin vain tehdä lisäkysymyksen, äh, koska Rova Yates, kun kysyin rakenteista ja muusta, en oikein saanut selvää vastausta. Voisitteko ehkä vastata kyllä tai ei tähän? Eli tämä uusi monimutkainen rakenne, jonka loitte, liittyykö tämä rakenne myös verokysymyksiin vai ei? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toiseksi, kun kysyn liikkeestä ja niin poispäin, te itse puhuitte tästä Unhappy Meal-raportista. Sanoitte, että oli epä tarkkuuksia tuossa raportista. Ja olisi hyvä parlamentille ja valiokunnalle, jos voisimme saada kirjallisen vastauksen siitä, millaista epätarkkuutta tuossa oli, jotta voimme nähdä, mikä on oikea ja mikä väärin siinä. Jos sanotte, että epätarkkuuksia on, niin voitte varmaan myös kirjallisesti sanoa, mitä epätarkkuuksia siinä oli. Jos ei, niin sitten en ymmärrä kommenttianne. Ja sitten lopuksi kummatkin teistä Kannatteko, natatteko te ja yrityksenne lisäavoimuutta verotuksessa esimerkiksi, että olisi julkista maakohtaista raportointia joistain avainluvuista, jotka voivat auttaa julkisuudessa näkemään paremmin, miten yrityksenne toimivat. Tukisitteko siis julkista maakohtaista raportointia? Kiitoksia. The current corporate structure for McDonald's in the UK. McDonald'sin liiketoimintamalli yhdistyneessä kuningaskunnassa on sellainen, että me maksamme yhdistyneen kuningaskunnan säännösten mukaisesti kaikista tuloista ja voitoista. Sääntöjen mukaan ei tähän liity minkäänlaista verosopimusta maan hallituksen kanssa – mitä puolestaan tulee maakohtaiseen raportointiin ja julkiseen raportointiin, pitäisimme parempana sitä, että veroviranomaiset saisivat tämän raportin nähtäväkseen, koska mukana saattaa olla arkaluontoista tietoa. Me operoimme erittäin kilpailuherkillä markkinoilla yli 950 000 ravintolaa on Euroopassa ja, ja kaikki eivät toimi samassa olosuhteessa kuin McDonald's. Mitä tulee tähän Unhappy Meal, niin mukava ateria raporttiin, toivon mukaan pystyn vastaamaan sisältöön liittyviin kysymyksiin. En taaskaan ole varma siitä, mitä hyötyä olisi siitä, että rivikohtaisesti käytäisiin tämä kaikki läpi, vaan yrityksenä me olemme yrittäneet selittää, että me maksamme veromme, me työllistämme ihmisiä, me tarjoamme työpaikkoja, me teemme investointeja. Minulle on tärkeämpää saada McDonaldsin viesti kuuluviin ja selittää, mitä me teemme, kuin että alkaisimme tässä vatvomaan jotakin muita asioita. Yeah, can, can I, I mean, I don't understand why it should be secret what you identify. En ymmärrä, miksi sen pitäisi olla salaista, ähm, mitä äh, tunnistitte tässä raportissa. Jos tunnistitte jotain, mikä on väärin tässä raportissa, niin sitten pitäisi julkaista. Äh, Consider the request. Harkitsen pyyntöä. Mrs. Jones. Uh, having just filed our first country by country report, I, kun tein ensimmäisen maakohtaisen raportin, tarkastelin sitä, kuinka raportti laaditaan ja kun katson, mitä kaikkea raportin pitää laittaa, niin uskon, että se on kypsä annettavaksi kaikkien tietoon, suurin osan tietoon. Kunnioitatko kaikki maata sitä tietoa, joka raportissa on, ja kohtaavat kaikki maat tätä tietoa samalla tavalla – mutta tällä hetkellä me maksamme veroja kaikista tuloistamme maailmanlaajuisesti. Ja jossakin tulee raja vastaan. Mrs. Pirko Ruhonen, now please. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos kaikille näistä kiinnostavista puheenvuoroista, joita olemme saaneet kuulla. Tänään käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä – että molemmat yritykset maksavat veroja. Epäselväksi jäi, maksavatko ne suhteessa yhtä paljon veroja kuin pienet ja keskisuuret kilpailijayrityksensä maksavat veroja toiminnastaan samoilla markkinoilla. Haluaisin kysyä molempien yritysten edustajilta, osallistuvatko ne jollakin tavoilla eri maissa poliittisten puolueiden rahoitukseen tai sitten yksittäisten poliitikkojen vaalikampanjoiden rahoitukseen jos osallistuvat niin missä maissa ja kuinka suurilla summilla? Kiitoksia. Mrs. Johnson, please. I'm sorry, I'm... Uh, Pyydän anteeksi. En tiedä, kuinka Nike osallistuu poliittisiin kampanjoihin mutta oman, tämä menee oman toimialan ulkopuolelle, mutta ilomielin hankin tämän tiedon ja toimitan valiokunnalle. Sama täällä. Well, it is also a bit outside the scope of, of the committee, but... Uh... Tämä menee oikeastaan valiokunnan toimikalan ulkopuolellekin, mutta Peter Simon nyt. No meine Frage. Vielä kysymys Rova Jeitsille. Rova Jeits, te jo äsken sanoitte, se näkyy myös kirjallisessa vastauksena 2013-2017 maksoitte yli 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria yritysveroa ja keskiverto yritysverotaso oli 29 prosenttia, jotta voisimme paremmin arvioida tätä. Voisitteko kertoa, kuinka suuri yritysveron osuus oli ennen yrityksen uudelleenjärjestelyä ja kuinka korkea se on ollut sen jälkeen? Ja voisitteko antaa meille kokonaiskuvan, kuinka paljon veroja olette maksanut sitä ennen ja sen jälkeen suhteessa mihin voittoon ja mihin liikevaihtoon? Mrs. please. Yates. Yhdessä aikaisemmasta äh, osallistumisesta korostin, että äh, tämä aikaisempi äh, keskivertoaste edellisellä viiden vuoden ajanjaksolla noin 27 prosenttia, eli aste on nousemassa. Tämä johtuu kyllä myös liiketoiminnan kasvamisesta McDonaldsilla. Jos maa, jonka veroaste on korkeampi, kasvaa, siellä liiketoiminta kasvaa nopeammin kuin alhaisen veroasteen maassa, niin silloin veroaste, kokonaisveroaste nousee. Tämä johtuu myös yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtymisestä, koska Aasian ja Yhdysvaltain tekijänoikeus asiat ovat nyt yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olemme myös siis lisänneet yhdistyneen kuningaskunnan veronkantoa johtuen tästä uudesta rakenteesta. Edustaja Simon, onko teillä näitä lukuja vai voitteko lähettää nämä luvut meille? Kuinka paljon veroja tarkkaan ottaen olette maksaneet suhteessa mihin voittoon ja millaiseen liikevaihtoon? Kiitoksia. Minulla ei ole lukuja. Me seuraamme tätä enemmänkin aggregaattina. Liikevaihto, joka on tässä mukana, joka on julkista, on nyt ennemminkin segmenttikohtaista eikä maantieteellistä. Tämä johtuu liiketoimintamallimme muutoksesta. Information uh, at your disposal at the mutta teillä ei ole tietoja nyt käsillänne vai yleisesti ottaen, voitteko te kenties jakaa ne meille kirjallisessa muodossa myöhemmin? Olisiko tämä jossain määrin mahdollista? Meidän velvoitteemme on julkaista kaikki se, mitä vaaditaan, mutta maakohtainen tie, liike, vaihdon, voiton ja veron julkaiseminen ei ole asia, jota yleensä julkaisemme. Rova Johnson. Okei. Okay. uh... Minulla ei tainnut olla kysymystä. E Sitten Darius Rosati EPPstä. I'd like to come back to... Yates. Palaisin tähän vastaukseen liittyen ensimmäisen kerroksen kysymykseen. Niin te puhuitte näistä franchising he maks, franchising-yrittäjät maksavat 85 prosenttia. Mistä he maksavat voitoistaan 85 prosenttia? Tarkoittaako tämä 39 prosenttia keskiarvotulovero, niin maksetaanko se näistä lopuista vai miten tämä toimii? That is not... Sallika minun selventää. En minä tätä halunnut sanoa. McDonaldsin liiketoiminta on sellainen, että jos ajatellaan meidän ravintoloita, 15 prosenttia me ovat McDonaldsin omistamia, 85 prosenttia ovat franchising-yrittäjien omistamia. He ovat riippumattomia liikemiehiä ja naisia, ja heillä on yrittäjän vapaus heidän liiketoiminnan pyörittämiseen. Toisaalta heidän pitää myös noudattaa lainsäädäntöä kussakin maassa. Minulla ei ole näistä kolmansista osapuolista ja heidän liiketoiminnoistaan mitään lukuja? Parties. You call them third party. Kutsutte näitä kolmansiksi osapuoliksi. Kyllä he ovat riippumattomia yrittäjiä, mutta teillä on sopimuksia heidän kanssaan. Ja he toimivat McDonald'sin franchising-yrittäjinä. He maksavat tästä. Kyllä. Kuinka paljon he maksavat? Royaltit vaihtelevat. olen puhuneet siitä, kuinka näitä rojalteja kerätään – tämä kysymys ilmeisesti on sitä, että onko meillä tietoja näistä veroista, joita maksetaan. Meillä ei ole. Heidän pitää franchising-sopimuksen mukaan noudattamaan lainsäädäntöä siinä maassa, missä toimivat mukaan lukien vero lainsäädäntöä. Te puhuitte 29 prosentin verosta, että te maksatte näin paljon veroja. Kyllä se koskee McDonald's se on tällainen keskiarvo luku Euroopasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta. Teillä ei ole tietoa, kuinka suuri osuus tuloista ennen veroja ovat rojaltteja. Tämä olisi hyvä tämä tieto. Tieto, joka minulla on saatavilla, mitä tulee näihin maksuihin kolman sisistä maista, niin 2017 vuonna tuloja oli 23 miljardin edestä, ja tämä jakautuu siten, että 12 miljardia yrityksen myynnistä ja rojalteja oli sitten kymmenisen miljardia franchising-yrittäjiltä. Tärkeä asia, joka tulee ymmärtää franchising-yritysjärjestelyssä on se, että rojaltien maksu mahdollistaa sen, että franchising-yrittäjät kasvavat nopeasti. Jos miettii 450 000 työntekijää, joita on töissä, niin he ovat niin McDonaldsin kuin näiden yksityisyrittäjien palkansaajia. Franchising-maksuja maksetaan, että saa osaamisen, innovaatiot, maineen, nimen – pääsyn moniin eri hyötyihin, ettei tarvitse kaikki alueet tyhjästä. Tämä johtaa siihen, että voitot ovat korkeammalla tasolla franchising-yrittäjille, kun jos vertaa tilannetta siihen, että joutuisi aloittamaan liiketoiminnan itse, eikä olisi tätä menestyksekästä 60 vuoden perinteet omaavaa McDonald's-koneistoa takana. Palma Lopes Permeho. Gracias, presidente. Una pregunta muy, una pregunta. Kiitos. Puheenjohtaja, eh, ihan tarkka kysymys, johon ei mielestäni vastattu, kun sen esitin ensimmäistä kertaa, siksi esitän sen nyt vähän toisella tapaa. Miten muutokset oikeudellisessa, eurooppalaisessa oikeudellisessa kehityksessä – vaikuttavat teihin, kun on kyse teollis- ja tekijänoikeuksista? Mitä aiotte tehdä? Ja kuinka teollis- ja tekijänoikeusmaksujen säännönmuutos vaikuttaa teihin? I'm sorry, I, I don't... Olen pahoillani, en ymmärrä kysymystä. Muutokset maksuissa, jotka liittyvät teollisiin tekijänoikeuksiin. Ehkä tämä liittyy uusiin digitaalisiin sääntöihin. En ymmärrä kysymystä, enkä minä. rather related about, about uh, internal uh, shifts uh, within the companies when it comes to reduction related property or selling. Liittyykö tämä sisäisiin muutoksiin yrityksissä? Haluaisitteko ehkä hiukan tarkentaa kysymystä? Antes he preguntado y vuelvo a... Niin. Minä kysyin aiemmin sitä, että tämä parlamentti on laatinut lainsäädäntöä yhteisestä yhtiöveropohjasta ja ulkomaisten yritysten valvonnasta. Miten tämä muutos vaikuttaa yritysten veronmaksuun? Because we pay tax koska me maksamme veromme jokaisessa maassa maan lain edettömällä tavalla ja sen arvon mukaan, jota maassa on muodostettu OECDn siirtohinnan säännösten mukaisesti. En usko, että mitään muutoksia on tulossa siihen, miten me maksamme veroja EU-ssa tässä vaiheessa. Thank you, Mrs. We operate in... Me operoimme jokaisessa Euroopan maassa, jokaisessa EU-maassa ja me maksamme veroja siellä, missä harjoitamme liiketoimintaa, joten en tiedä, kuinka nämä säännöt muuttaisivat sitä, mitä me teemme. Well, any other questions? Onko muita kysymyksiä? Ei ole. No sitten pyytäisin yhteisesittelijöitä. Haluavatko he kommentoida tässä lopuksi jotain? Just want to say before the committee. Uh, Kiitos, että saavuitte valiokuntaan. Toivottavasti yhteistyö jatkuu asian selventämisen ympärillä, sikäli kun kaikkeen ei vastattu. Mutta on tärkeää, että tänne saavutaan ja vastataan parhaan mukaan näihin kysymyksiin. Toivottavasti nämä konkreettiset jatkokysymykset saavat myös vastauksia. Lupasin harkita. Onko vieraspuhujilla vielä kommentteja? Sen pohjalta, mitä täällä on sanottu, onko lausuntoa tai muuta sanottavaa? Se ei ole tarpeen. A short statement's fine. no ihan lyhyt lausuma mikäli sopii. Me arvostamme tilaisuutta päästä mukaan tähän kokouksen McDonaldsin nimissä. Mitä me odotamme on se, että jatkossakin tehdään yhteistyötä kanssa avoimuuden lisäämiseksi. Kaikkein parasta olisi, että että loppulausumassa keskitytään poliittiseen kehitykseen. Me arvostamme tämän valiokunnan ja Euroopan parlamentin ponnisteluita, joilla pyritään saamaan aikaan yksinkertaistusta ja selkeyttä sääntöjä, jotka liittyvät verotukseen. Kaikkiin sen osatekijöiden avoimuus, tra- avoimuus oikeus, oikeusvarmuus, suunnitteluvarmuus ja yksinkertaisuus olisivat erittäin arvostettuja meidän kannaltamme. Opportunity. Kiitos kovasti mahdollisuudesta puhua täällä tänään, Nike kannattaa veropolitiikkaa, joka ylläpitää vahvaa liiketoimintailmapiiriä, joka on johdonmukainen ja jossa on maailmanlaajuinen täytäntöönpano. Tarkoitan todella tässä maailmanlaajuista täytäntöönpanoa. Tästä olimme valmiita keskustelemaan ja olemme iloisia voidessamme osallistua keskusteluun. No minä en tee mitään yksityiskohtaista loppupäätelmää. Jokainen voi varmaan itsekseen miettiä, mitä on tänään kuullut me tulemme sitä käsittelemään loppukertomuksessamme. Paljon on vielä tehtävänä ja eh, tutkivien toimittajienkin puolelta tämä eh, ovat tulleet, eh, tuoneet esiin uusia tietoja, mutta erityisesti meidän puoleltamme lainsäätäjät ja ne, jotka panevat täytäntöön lakia. Haluaisin kiittää Rovia Johnson ja Yates siitä, että he olivat täällä tänään. Ja ne yritykset, jotka kieltäytyivät kutsustamme, no eri syistä he kieltäytyivät, mutta tulemme käsittelemään sitä koordinaattorien tasolla. Ja keksimme mahdollisia ratkaisuja tai toimenpiteitä, miten puuttua tähän asiaan. Kiitoksia oikein paljon siitä, että osallistuitte kuulemiseen. Valiokuntamme kokouksen puitteissa haluaisin ilmoittaa, että yhteisesittelijämme yhdessä järjestävät paneelikeskustelun presidentti Trumpin verouudistuksesta. Se järjestetään 27. päivä kesäkuuta kello 12.45 Jan yhdessä. Tämä aihe varmasti saattaa kiinnostaa jäseniämme ja muita. Seuraavat kokoukset. Me tapaamme maanantaina 25. päivä ja torstaina 28. päivä kesäkuuta. Kiitoksia oikein paljon ja tähän päättyy kokouksemme.